Hyvät kollegat, pyydän, että istuudutte ja aloitetaan työt. Olemme myöhässä. Kohdassa yksi on esityslistan hyväksyminen. Kertoisin, että kohtaa kymmenen, jossa tarkastellaan kasteiksi mietinnän tarkistuksia liittyen EUn kilpailupolitiikkaan ja kohta 20, jossa tarkastellaan Bauerin tarkistuksia liittyen romaniväestön osallistumista kansallisten strategioiden eurooppalaisten puitekehitykseen. Sukupuolen näkökohtiin nämä vaihtavat paikkaa. Ja kohta 19, jossa tarkastellaan Bullan mietintöä ja sen tarkistuksia, ja tämä liittyy Euroopan uudelleen teollistumiseen ja sen kilpailukykyyn. Tämä käsitellään tänään ennen kohtaa 11. Jos ei, tätä ei vastuuttaa, esityslista näin muutetaan ja hyväksytään puheenjohtajan ilmoitukset kohta kaksi, millä on niitä viisi. Ensimmäinen että AFKO-mietintään, ARKO-mietintään, asetuksen 21 työjärjestyksen muuttamiseen ja hyväksymismenettelyyn puheenjohtajan kokouksissa ja valiokuntien kesken – työllisyysvaliokunta on päättänyt antavansa ää, äh, lausunnon tästä äh, AFKon mietinnöstä. Tarkistusten takarajaryhmille on 19. syyskuuta keskipäivällä ja vain englanniksi. Ja äänestys työllisyysvaliokunnassa on 25.-26. valiokuntakokouksen aikana. Kysymys on siis menettelystä, joka mahdollistaa sen, että parlamentti antaa suostumuksia kaikkiin kansainvälisiin neuvotteluihin, kun meillä on esimerkiksi kumppanuussopimuksia, työllisyys on teemana, ja se artikla 81 AFKon kirjoittamassa muodossa tulee, hyväksyt, tulee hyväksyttyä, nämä lainsäätävät lausunnot häviävät. Pyydän koordinaattoreita, valiokunnan jäseniä ja kaikki kaikkia teitä tarkastelemaan tätä erittäin tarkkaan. Trastovskin mietintö, jossa muutetaan työjärjestyksen artikla 81, kohta 2, seuraava kohta. Rautatiepakettiin liittyen päätimme lausunnon. Darden tekee sen. Ja lausunto on myös tästä kolmesta asiakokonaisuudesta, jotka liittyvät rautatiepakettiin ja TRAN-valiokunta on siinä vastuussa. Ja sitten päätettiin, että ei tehdä lausuntoa 11.92, joka liittyy rautatieyhtiöiden tilinpäätösten normalisointiin. Esittelijä antaa ymmärtää, että teollisuusvaliokunnan mahdollisuus puuttua tähän kokonaisuuteen. Sitä ei ole. Sitten meillä on ylimääräinen valiokunnan kokous 10. lokakuuta. Tähän että meillä on kiireellisiä töitä, jotka liittyvät lainsäädäntökauden loppuun. Tämä on aamukokous tulkkausta, jota on pöydetty ja ei käytetty. Pahoittelen, että eilen Ranska-Englanti tulkkaus neljältä globalisaatiorahastosta. Sitä ei käytetty, kun Frederic Darden ei päässyt paikalle. Kohta viisi. Teillä on kaikki äänestyslistat ja muut silmäsit vaan päähän. Tämä on täysin seurattavaa tavaraa. Ja kaikki kestävyys periaatteiden mukaiseksi. Ja sitten antaisin Veronikalle puheenvuoron Veronika Lope-Fontanje, joka esittelee 17 kompromissitarkastusta äh, talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpanosta. Kysymys on lausunto ja tämän matkalla e Ekoniin, jossa esitteli on Elisa Ferreira. Veronika, puheenvuoro on sinun. Äh, kiitos puheenjohtaja. Minulla on kompromissitarkistukset tuli totta, jotka kattavat suurimman osan tehdyistä tarkistuksista. Pääsimme sopimuksen kompromisseista käytännön tasolla 2020 strategiaan liittyen. Ja yritämme päästä näin sen asettamiin tavoitteisiin. Meillä on myös kompromissi joustavuudesta ja työmarkkinoista. Täytyy muistaa totta kai korkea sosiaaliturvan taso, sitten työmarkkinoiden uudistukset, jotta voimme huomioida myös heikossa asemassa olevat ryhmät työmarkkinoilla ja vähentää köyhyyttä ja helpottaa työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. Olemme myös päässeet kompromissiin työn verottamisesta niin, että tässä suosittaisin pikemminkin ympäristöverotusta. Ja toinen seikka on nuorten työllistettävyys. Meillä on aivan erityisiä aloitteita nuorisotyöllisyyden suosimiseksi silloin, kun nuoret ovat hyvin vaikeassa asemassa. Näiden aloitteiden pitäisi varmistaa pääsy hyviin työpaikkoihin, laadukkaisiin työpaikkoihin. Haluamme poistaa myös työntekijöiden liikkuvuuden esteitä, jotta mobiliteetti varmistuisi. Totta kai liikkuvuudessa on aina kyse vapaaehtoisuudesta. Haluamme myös demokraattista legitiimiyttä Euroopan unionin lainsäädännölle niin, että kansalliset parlamentit ja myös ammattiyhdistykset ovat mukana tässä työssä. Niin ikään viittaamme kompromissiin L josta keskustelimme varjoesittelijöiden kanssa. Liberaalit pyysivät, että asianmukainen korvaus korvattaisiin asianmukaisella rahoituksella, mutta tätä ei kuitenkaan hyväksytty. Eli pidämme kiinni aiemmasta sanamuodosta. Asianmukainen korvaus tai palkkio. Emme saa tälle tarkistukselle liberaalien tukea, mutta toivottavasti se myöhemmin sitten vielä onnistuisi. Haluan kiittää vielä kaikkia varjoesittelijöitä, jotka kovasti ovat tehneet työtä tärkeän asian käsittelyssä. Olemme joutuneet tekemään paljon työtä, jotta saimme nämä kaikki tarkistukset lopulliseen muotoon. Kiitos. Sergio. Gracias, presidenta, y gracias también a la ponente por su trabajo de estas. Kiitos puheenvuorosta ja kiitos esittelijälle tehdystä työstä. Kaikki poliittiset ryhmät ovat pyrkineet saamaan kompromisseja. Konsensusta tarvittiin kompromisseja niin, että saamme mietinnön, joka saa laajan tuen. Mielestäni, kuten esittelijä sanoi, SD-ryhmässä oli vaikeuksia joidenkin asioiden kanssa. Esimerkiksi verotulojen konsolidointi. Tietysti pääongelma siinä on se, että kun on kamala työttömyys kautta EUn, mutta erityisesti joissakin maissa. Ja mielestämme teemme kompromissin niin, että aikataulua konsolidoinnille voidaan eh, pidentää. Mutta minua huolestuttaa, että me olemme viiseimmin sanomassa sen, mitä esimerkiksi IMF on sanonut ja komissiokin itse asiassa, että finanssikonsolidaation vaikutukset ovat itse asiassa aiheuttaneet enemmän epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa työttömyyttä kautta EUn. Eli strategian muutokseen tässä viitataan ja rakennemuutoksiin, joita tarvitaan, jotta saadaan uudelleen aloitettua makrotaloudellinen kasvu. Siis se on sinänsä oikeutettua, mutta näyttää nyt joillekin näyttävän on, aiheuttavan ongelmia. Haluaisimme kiinnittää huomiota joihinkin tarkistuksiin, joissa viitataan sosiaaliseen strategiaan, sosiaaliseen pilariin ja niin edelleen. Näitä on yritetty saada useita kuukausia. On joitakin tarkistuksia mukaan lukien omani, jossa ei viitata automaattiseen vakauttamiseen, sosiaalisiin indikaattoreihin ja muu makrotalous ne haluttiin mukaan. vaan että kun ajatellaan vihreää paperia kehityksestä, siis siellä on automaattisia mekanismeja mukana. Ja mitä me haluamme tehdä, mitä komissio teki viime joulukuussa, että saadaan ehdotus jonkinlaisesta automaattisesta vakautteesta. Joissakin ryhmissä on epäryksiä näistä tarkistuksista, joista on jo keskusteltu ja hyväksyttykin. Niillä on laajaa tukea. Itse asiassa myös Strasbourgin täysistunnossa muutama kuukausi sitten. Tätä kantaa täytyy vahventaa, koska haluamme oikeudenmukaisemman ja sosiaalisemmin suuntautuneen EUn kansalaistemme hyväksi. Tässä kaikki ja toisten kiitoksen esittelijälle. Kiitos. Haluatko joku muu puhua? Ei. Jos näin ei ole, painottaisin, että sitä mitä Sergio Gutierrez Pirjat sanoi, me käymme tätä vuotuista kasvukertomusta läpi. Tämä on meille tärkeä vaihe vuodessa, kun me, käsittelemme meidän mahdollisuuttamme määritellä talous- ja sosiaalipolitiikkaa tavalla, joka ottaa prioriteettimme huomioon. Tämä on nyt kolmas harjoitus. Tällä alkaa olla sääntönsä ja säännönmukaisuutensa. No, tämän harjoituksen puitteissa meillä on hyvin käytännöllinen osa. Sinne käydään jokainen jäsenvaltio läpi ja sitten meillä on yleiset puitteet, josta hahmottu yhteisön talous- ja sosiaalipolitiikka. Ja tänä vuonna ollaan käsitellyt Veronika Lope Fontanien mietintöä juuri silloin, kun komissio vihdoinkin tekee ehdotuksensa talous- ja rahaliiton sosiaalisesta ulottuvuudesta. Jos me haluamme haluamme antaa panoksemme tähän keskusteluun tästä sosiaalisesta puolesta, on hyvä alleviivata sitä, minkä olemme oppineet vuotuisista harjoituksista, eli jäsenmaiden tapauksessa. Valiokunnassa me olemme aloittaneet keskustelun sekä liittyen tilastoindikaattoreihin ja liittyen mahdollisuuteen ottaa käyttöön eurooppalainen vähimmäistyöttömyyskorvaus. Olisi myös mielekästä hyödyntää Veronika Lopefontanien mietintöä tässä hengessä. Katapauksessa meidän on käsiteltävä tätä ensi kuussa, kun tarkastelemme suullisia kysymyksiä ja päätöslauselmia, joita koordinaattorit käyvät läpi, että tämä liittyy komission julkaisuun. Meidän valiokuntamme merkki ennen komission lyö pöydälle ehdotuksensa olisi mitä parhain aloite. Tiedämme, että joillakin, jotkut ryhmät äh, kyseenalaistavat tätä, mutta näin toimissamme emme heikentäisi valiokuntaamme. Äh, ekonvaliokunnan kanssa Mä jotkut ekonvaliokunnan jäsenet eivät halua kuulla sosiaalista indikaattoreita. Jos he eivät halua, se on heidän asiansa. Mutta täällä meidän pitäisi olla yhtenäisiä ja antaa pontta tähän suuntaan. Jos muita puhujaa ei ole, anna puheenvuoron esittelijälle. Sí, uh, poco puedo añadir, espero que salga... Kiitos. Eipä minulla oikeastaan ole paljon lisättävää tässä vaiheessa. Toivon, että lausunto etenee ja talous- ja valiokunta sen hyväksyy pikapuoliin. Olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että tämä valiokunnan ääni on syytä saada kuulluksi. Näin voimme viedä omia näkemyksiämme eteenpäin. Toki meillä on eriäviä näkemyksiä ja tämä vaikeuttaa tilannetta, mutta kyllä meillä kuitenkin on sopimus puolueryhmien kesken ja myös ryhmien sisällä. Voi olla toki näkemyseroja ryhmien sisällä, koska siellä ryhmissä on sitten esimerkiksi eri maissa erilaisia näkemyksiä. Mutta haluamme viedä eteenpäin tämän valiokunnan jäsenten näkemykset. Kiitos. Merci beaucoup. Donc nous voterons... Paljon kiitoksia. Ihan kohta äänestämme tästä. Ja seuraavaksi tekstiä käsitellään sitten talousvaliokunta 30. syyskuuta. Tämä estoslista kohta on käsitelty ja annan puheenvuoron Anna Koshalle. Vammaiset naiset. Ää, naisten asian valiokunnan oma mietintä. Saatte puheenvuoron. Köszönöm a szó, szót, elnök asszony. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy... Puheenjohtaja, voin puhua hyvin lyhykäisesti. Minusta Kyseessä on lausunto, joka suuntaviivoissaan ja pyrkimyksessään saa kaikkien poliittisten, poli, kaikkien poliittisten ryhmien hyväksynnän. Olen pyrkinyt valmistelemaan kompromisseja, jotka kattaisivat suurimman osan tarkistuksista. Tarkistuksia on 38. Niistä 33 saatiin katetuksi kahdeksalla kompromissilla. Paria kompromissia lukuun ottamatta. Kompromissit saavat enemmistön tuekseen. Vielä meillä on muutama kompromissi, jotka ovat ongelmallisia. Muutamissa kyse on vain sanamuodoista. Tietyt ryhmät eivät halua tiettyjä sanamuotoja tukea, mutta uskoisin, että lähestulkoon kaikki tarkistukset näiden kompromissien kautta saavat tukemme. Haluaisin myös korostaa, että Jokaisessa pystyimme korostamaan sitä huonoa, huonompaa asemaa, jossa vammaiset naiset ovat, ja niitä toimia, joita meidän täytyy toteuttaa, jotta tälle tilanteelle saadaan loppu. Sitten kompromissit SF, E ja H ovat kompromisseja, jotka minun mielestäni ovat hyvin selkeitä suhteessa naisten asianvaliokunnan mietintöön. Olen valmistellut lukuisia lausuntoja jo aikaisemmin ja katsoisin, että toimivaltaisen valiokunnan mietinnössä todellakin suhtaudutaan vakavasti meidän antamaamme lausuntoon. Suhde meidän ja vastuuvaliokunnan välillä on erinomainen. Nyt mielelläni kuuntelisin teidän kommenttianne. Kiitos. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tulen jatkamaan romaniaksi. Tämä menee nopeammin. Lucrat bine cu domnul Coșa, din păcate nu am avut suficient de mult timp pentru că um, am primit uh, abia ieri propunerile, am lucrat sain tämän ehdotuksen siis vasta eilen. Ja kun olen niin vähän pystynyt sen kanssa tekemään töitä kompromissitarkistusten kehittelyyn, niin minun ryhmäni on suurimman osan näistä tarkistuksista jättänyt. Hyvä, sitten sen, että ne yhdistetään. Esimerkiksi kompromissi B, Se olisi ollut parempi, jos siihen ei olisi sisään työstetty kaikkia muita tai niin monia muita tarkistuksia. Mutta hyväksyin sen nyt ihan käytännöllisistä syistä, koska viidessä kahdeksasta mainitusta ongelmasta voitiin siellä käsitellä. olisi kuitenkin että joitakin käsitteitä olisi vielä sidetty, niin kuin esittelijä itse sanoi, köyhyys b sitä ei enää mainita. Kun, tai sitten kohdassa E, kun yleinen rotaasiona ja tässä seksuaalinen ahdistelu käsite, niin sitä ei sitten adjektiiveillä näin siinä laajenneta. koska esimerkiksi onhan ero siitä, että on kertomuksia esimerkiksi raiskauksesta tai on sellainen. Sitten kun on vammaisia naisia, jotka eivät, jotka ovat näkövammaisia ja kuulovammaisia, niin siinä sitten ohjeiden asema äidinkielellä on tärkeä. Ja tarkistuksillani olen yrittänyt, ja kun on yhdistetty tarkistuksia, niin olen yrittänyt käsitellä paljon, paljon tätä kokonaisuutta ongelmakenttää. Muuten olen täysin tyytyväinen siihen tapaan, jolla yhteistyö on sujunut. Kiitän esittelijää ja toivon, että edelleenkin meillä on hyvä yhteistyö tässä näin tärkeällä alueella. Mä Thank Madam Chair. Very briefly. lyhyesti. Kiittää sen esittelijää Kosha Adamia tästä työstään mietinnön parissa. Yhteistyö oli oikein hyvää. Kykenimme tukemaan suurinta osaa tarkistuksista. Meillä on vain yhden kompromissin ongelman, ongelma, kompromissi E, jossa puhutaan sitä, että näyttö, näytös näyttötaakka on syytetyllä meidän oikeusjärjestelmässämme, common järjestelmässä tämä ei ole mahdollista. Tuota emme voi hyväksyä kompromissiosana. Olemme myös pyytäneet suullista tarkistusta 26, joka käsittelee vammaisten koulutusta ja, erillistä ja tehokkaasti. Mä haluan tähän jossakin jäsenvaltiossa, koska se on erikseen ja tehokkaasti jossakin jäsenvaltiossa. Koulutus ei tapahdu erillään. Siihen pyysimme muotoista. Hoitamme tukea suurta osaa tarkistuksia. Kiitoksia herra Koshalle ja varjoesittelijöille. Merci beaucoup. Kiitos. Halutaanko muita puheenvuoroja? Jos ei, Annan puheenvuoron esittelijälle. Kosha Adam, haluatko kommentoida? Rövid leszek. Gondolom, hogy nem érkezett olyan észrevét. Aivan lyhyesti. Näyttäisi siltä, että ei ole sellaisia kommentteja nyt esitetty, joihin pitäisi vastata. Ja tämä oikeastaan johtuu siitä, että meidän yhteistyömme oli oikein hyvä ja olemme saaneet hyviä aineksia työstää kompromisseja. No kompromissista E. Eilen oli ehdotus tarkistukseksi, joka vahvistaisi tätä kohtaa, mutta toki voi olla, että kompromissi joiltakin osin heikentyi, mutta kyllä kokonaisuutena minusta se on nyt vahvempi. Ja sitten kompromissi A, jossa korostetaan lukuisia heikkouksia, huonoja puolia. Vammaisten naisten yhteydessä täytyy tuoda esille se, että kyseessä todella on, on nainen ja tämän lisäksi vammainen. Kaksi tekijää, jotka johtavat tällaisen heikompaan asemaan. Ja sitten vielä kommentti liittyen kompromissiin G ja viittomakieleen. Ymmärrän, mitä edustaja Klivetti halusi sanoa, mutta minä heikokuuloisena totean, että ne, jotka käyttävät viittomakieltä, niin kyllä heidän täytyy voida käyttää äidinkieltään. Ja Kyseessä siis tässä tapauksessa on sitten äidinkieli eli viittomakieli. Tämä on äärimmäisen tärkeä seikka. Ja vielä kommentti. Meillä on täällä salissa kaksi beniniläistä, jotka ovat viittomakielen opiskelijoita ja he ovat täällä perehtymässä tilanteeseen, katsomassa, miten voimme auttaa huonokuuloisia ja auttaa heitä heidän tekemässä tärkeässä työssä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tästä lausunnosta tästä kohta äänestämme ja naisten asiavaliokunta sitten 39. Käsittelee. Nyt tämä kohta on käsitelty ja annan puheenvuoron Phil Benjonille. Kyllä. Anna puheenvuoro Phil Benionille. Ja sitten tarkistukset. Kompromissitarkistukset. Kymmenen kompromissitarkistusta. Lausuntoonsa, joka liittyy ekoinnovointiin ja työpaikkojen kasvua ympäristöpolitiikan avulla – Kysymys on ympäristövaliokunnan omalla aloite mietintä. Herra Benian puheenvuoron teille. Thank you. Yes. Uh, indeed this is... Kiitos, niin tämä on todellakin ympäristövaliokunnan mietintö. Keskityimme siis työllisyysetuihin, joita ekoinnovaatioinnovoinnista tulee. Erityisesti kun tarkastelemme tulevaisuutta, niin voidaan nähdä, että vihreällä taloudella on paljon tarjottavaa työllisyydelle. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita panoksista prosessiin, koska meillä oli aika paljon konsensusta. Kompromisseja kehitettiin positiivisessa hengessä yhdessä, ja mielestäni, mielestäni se heijastaa sitä, miten ekoinnovaatio voi edistää asioita sekä kansalliselta EU-tasolla. Joten kiitoksia positiivisesta lähestymistavasta kaikkien varisittelijöiden keskuudessa. Toivon, että tämä tulee esille myös äänestyksissä, koska mielestäni prosessi oli kovin rakentava. Toivon, että saamme laajaa tukea kompromisseille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kuka haluaa puhua vielä? Ei kukaan. No, kiitos esittelijä esityksestänne ja siitä äänestämmekin kohta. Nyt kohta kuusi. Äänestys. Shogar Chaban mietinnöstä. Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot. Meillä on elektroninen koneäänestys. Ja näin saamme lyötyä lukkoon onnellisten tuloksekkaiden neuvottelujen tulokset, jotka liittyvät demografisiin tilastoihin jossa neuvottelutiimimme sai hyvän sopimuksen aikaa. Kysymys on sopimuksen tekstin lukkoon lyömisestä. Neuvosto on vahvistanut sen Koreperissä 11. syyskuusta 2013. Äänestys alkaa. Toivottavasti kaikilla on korttinsa. Minun omani ei toimi. Munasaka. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Allez, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 37 äänestänyttä, 38 äänestänyttä, 37 puolesta, Yksi tyhjä ja ei yhtään vastaa. Nous en venons maintenant. Saavamme kohtaan seitsemän. Veronica Lapefontanien lausunta talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Ennen kohtaa yksi on Tarkistus 1 Korneliselta puolestaan. Vastaan. Tyhjää. ylätty. Neljä. Tarkistus neljä samalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Varaa puheenjohtaja Suberin tarkistus puolesta vastaan. Hylätty. Guterres Freton kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi aina jälkeen tarkistus seitsemän Cornelissen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kuusi Thuber puolesta vastaan tyhjää hylätty. Samaan kohtaan kompromissi A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Ja sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. On a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 19 puolesta, 21 vastaan, hylätty. Yhden jälkeen Gutierrez Prieton tarkastus 10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 samalta puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 15 puolesta. 19 vastaan ja 6 tyhjää. Ei hyväksy, että 13 Cornelisseen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 Gutierrez Prieto ja suullinen tarkastus siinä mukana. Ja se sitä vastustaa näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompressi B puolesta. vastaa tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. D. Kompromissi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 24, Prietta puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi E, kolmelta ryhmältä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27, Guterres Prietta puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 4F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. niin jälkeen tarkastus 34 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi G puol- neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. 37 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 39 Kornelissen myös puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kohtaan 6 kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I 13 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. J kahdelta ryhmältä puolesta vastaan. Tyhjä. Uskon, että se on hylätty, mutta tarkistetaan se. J. Tout le monde a pu voter Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, Tästä vastaan yksi tyhjää hyväksytty. Ja 48 otettu pois ja sitten K-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän jälmeen Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 Haakin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 Haakin puolesta vastaan tyhjää 59 Cornelissen puolesta tyhjää hyväksytty. 58 Steinryk on sopiva puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 Thuber puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 65 Cornelisseen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilmaisanaa avain puolesta vastaa ja hyväksytte. Kuka vastaa meiltä tämän avainkysymys puolesta vastaa ja hylät, hyväksytty. pohjohtaja korjaa hylätty. Hylätty. Kiitos tarkkaavaisuudestanne, herra varapuheenjohtaja, avustanne. 66 puolesta vastaan tyhjää tarkastaa elektronisesti. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. puolesta 19 vastaan yksi tyhjää hyväksytty. 11 kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P, kolme puolesta, vastaa tyhjää hyväksytty. Sitten 73 Hirsch puolesta vastaa tyhjää hylätty. tarkastetaan 73. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta, 13 vastaan, kaksi tyhjää. Olet aivan oikeassa. Seitsemänkymmentä neljä raukeaa. 81 puolesta vastaan. Tämä on selvää. Tarkistetaan 81. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. Kuusitoista puolesta, 19 vastaan, kuusi tyhjää, hylätty. Kompressi Q puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 85 koneelliseen puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 86 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koneellisesti koko lausuntoluennossa. Tout le monde a pu voter. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 35 puolesta, 5 vastaa 0 tehjää. Onnittelemme esittelijää. Et bien évidemment, euh, je ne peux que vous inviter à euh, œuvrer. Voin vain pyytää teitä tekemään työtä myös talous- ja rahasianvaliokunnassa niin, että tämä lausunto saa sitten sille kuuluvan aseman tekstin yhteydessä. Nyt tämä kohta esityslistalla on käsitelty loppuun ja voimme siirtyä kohtaan kahdeksan, eli Adam Kosan lausunto Aiheena vammaiset naiset. Kohta yksi kompromissi A. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ah, pardon. Paragraf 1. Kohta yksi. Kaksi kompromissia, joista piti äänestää. Menin liian nopeasti, eli emme äänestäneet kompromissista F. Palataanpa taaksepäin. F neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten 13 Cornelissen puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneella. 13. Tout le monde a pu voter. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 18 vastaan. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi D. Kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 17 kostello puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Nyt kohdan 5 jälkeen kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 25. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Allez, Äänestys päättyy. Seitsemäntoista puolesta, 21 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Tarkistus 26, kliveti, suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdan kuusi jälkeen 33 esittelijältä suullisella tarkistuksella, ei vastustusta suulliselle. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 raukeaa, niin kuin myös 7 ja 8. 38 hauit puolesta tyhjää hyväksytty. Sitten koko lausunto ja koneella äänestämme. 33 puolesta ääntä ei tyhjiä, ei vaan ei vasta-ääniä ja kuusi tyhjää. Onneksi olkoon esittelijä. Nous au dernier vote de Ja nyt aamupäivä viimeinen äänestys. Kohta yhdeksän. Äänestämme Phil Benionin lausunnosta aiheena ekoinnovointi. työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla. Kohdan viisi jälkeen. Nous votons compromis H. Kompromissi H. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta yksi. Nous votons l'amendement 10. Tarkistus 10. Steinbrück puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt kompromissi, joka yhdistelee tässä tekijöitä. Kompromissin tekijät ovat tietoisia siitä, mitä tekevät. Kompromissi I neljältä ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten 12 Regner puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta kaksi. Kompromissi A. Neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Näin. Kohdan kaksi jälkeen kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 Essayah puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 Schröter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J. Ennen kohtaa kolme ilmeisesti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 26 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20... Aha, tarkistamme 26. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19, 18 puolesta, 22 vastaan, ei tyhjiä, olitte aivan oikeassa, ei ole hyvä, hyväksytty. 27 Sötter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan 5 jälkeen 35 Steinbrück puolesta vastaan tyhjää. 35 puolesta vastaan tyhjää. Selvästi hyväksytty. No niin, parempi kun tämä todetaan. Sitten kompromissi F puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 38 ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 bah puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, Steinruck, suullisella tarkistuksella, onko vastustusta? Ei. Näin muutettuna, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5. Steinrock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8. Soitter puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme näin lausunnosta ja äänestämme koneella. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. No, kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 38 puolesta. Ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Onneksi olkoon esittelijä. Pardon, d'abord le 19 donc Moulin. ah, oui. Mm. Alors, euh, comme... Euh... Niin, koska Erit Bauer joutuu hieman kansalaisvapausvaliokunnan asioiden kanssa sovittelemaan työtä, eli kohta 19 on tässä välissä siirretty ja valmistelijana Philippe Hän esittelee meille oman lausuntonsa. Aiheena on Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi. Muistutan, että kyseessä on ITRE-valiokunnalle annettava lausunto. Ja me teemme ja esittelemme tarkistuksia. Niitä on 43. Olkaa hyvä, valmistelija. Madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aika lailla lyhykäisesti. Tässä mietinnössä on kyse uudelleen teollistamisesta Euroopassa. Ensinnäkin Kyse on lukuisammista, runsaimmista investoinneista, jotka ovat täsmällisempiä. Niitä täytyy myös moninaista. Uutta teknologiaa on kehitettävä ja myös teollista perinnettä on säilytettävä. Meillä on välineitä, jotka tarvitsevat uutta dynamiikkaa uusille markkinoille. Näin voimme pysyä kilpailukykyisinä myös kansainvälisesti. Tietyissä tarkistuksissa olen korostanut Euroopan unionin omia varoja jotka mahdollistaisivat uudelleen työllistämisen paremmin. Ja sitten eh, tarjouskilpailuissa täytyy muistaa sosiaaliset ehdot. 43 tarkistusta. Olen ehdottanut neljä kompromissia, jotka liittyvät 16 tarkistukseen. Näistä keskustellaan nyt varjojen kesken ja ei näyttäisi olevan mitään erityisiä ongelmia, jotteiko päästäisi konsensukseen. Suurin osa tarkistuksesta on minusta aivan hyväksyttävissä olevia ja mielenkiintoisia. Kaksi kommenttia vain liittyen kahteen tarkistukseen. Ykkönen. Ehdottaisin, että äänestämme sitä vastaan, koska haluaisin pitää vahvan sosiaalisen vuoropuhelun hengen yllä, ja tätä ehdotetaan ykkösessä poistettavaksi. Sitten 26 työntekijöille annettavat tie, tiedot, mutta ei kuitenkin, kuitenkaan juridista painoarvoa näillä Kyseessä on varmaankin käännös tai kieliongelma ranskankielisessä versiossa. Tässä puhutaan oikeudellisista teksteistä eikä lainsäädännöllisistä teksteistä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita työhön osallistumisesta ja parannuksista tässä lausunnossa. Kiitos puheenjohtaja. Öö, deux mots simplement pour dire que les Ihan pari sanaa vain. Kompromisseista keskustellaan parhaillaan edelleenkin. Ja kenties ryhmän nimissä voin vielä esittää, esittää muutaman lisäpyynnön ja kommentin. Erityisesti uudelleen järjestelyt ja Tserkasin mietintö. Olen tyytyväinen, kun kuulin, että esittelijä on samaa mieltä lukuisista tarkistuksistamme. Pitää paikkansa, että olemme tehneet niitä jonkin verran ja toivon, että ne saavat tukea myös valiokunnassa. Kiitos. Benjon. Benjon. Uh, thank you. Um... Kiitos. Haluan kiittää esittelijää työstä lausunnossa. Se on mielestäni kovin tärkeä. Se käsittelee sitä, miten voidaan uudelleen elävöittää teollisuutta, perinteistä ja uutta, jotta kilpailukyky ja kestävyys paranee Euroopassa. Vaalipiirissäni siellä on valmistusteollisuutta ollut perinteisesti kovasti ja olen myötämielellä suhtaudun toimiin, joilla autetaan näitä yhtiöitä pitämään ihmisiä töissä olemaan kilpailukykyinen. Ja nyt ollaankin näkemässä työllisyyden kasvua näillä sektoreilla välipiirissäni. Muutama huolenaihe, joka koskee yritysten yhteiskuntavastuuta. Se ei voi olla oikeuskehyksessä. Muuten sitä tulee sääntelyä. Silloin siellä ei ole mitään yhteiskunnallista vastuuta. mutta olen puhunut sen puolesta, että sosiaalisen merkin kehittämistä yhteisiin kriteereihin perustuen kehitetään. Primarkissa oli vierailulla ennen kuin Bangladesissa oli tämä tehtaaromahdus. romahdus. Keskustelin tällaisesta merkistä. Tämä voisi olla hyvä osa kompromissia, mutta että oikeuskehyksissä minulla on tässä ongelma, koska se on vääräti eteenpäin. d olen tyytyväinen. Suurimpaan osaan b olen tyytyväinen. Tukisin sitä, jos siinä olisi pieni muutos, koska siinä puhutaan oikeuksista. Se ei ole asianmukaista. Tästä tulee myös subsidiariteettiongelma. Pitäisi keskittyä päätyä elinikäisen oppimisen tehokkaisiin tuloksiin, milloin kun tehdä sitä oikeus, mikä ei ole meidän toimivaltuuksiemme mukaista. Usein se ei ole edes jäsenvaltion kompetenssissa. Ihmiset, jotka eivät pääse kokeesta läpi, niin eivät he sitten voi oikeuden perusteella istua siellä loputtomiin. Toivottavasti esittelijä ottaa nämä huomiot huomioon. Mielestäni voimme tämän perusteella päästä eteenpäin joka kokonaisuudessaan on kuitenkin erittäin positiivinen lausunto. Ja, vielen Dank äh, für die Intervention, die wir haben. Jetzt hat die Europäische Kommission das Wort. Schön. Qui est responsable Personne de la Commission Non um, Vastuussa komissiosta. Agenda, uh, the responsible person couldn't... Niin, asiasta vastaava henkilö ei päässyt paikalle. Philippe Boulan. No sitten Philippe Boulan, Teidän vuoronne, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Philippe Dardenia ja äh, Philippe Benionia puheenvuoroista. Filipit tänään näyttävät olevan äänessä. Ei ole mitään erityistä vastustettavaa. Darden ja Benion, kuuntelin teidän kommenttinne tarkasti ja voin yhtyä kommentteihin, jotka liittyvät yritysten yhteiskuntavastuuseen. Me jatkamme keskusteluja kompromissien hiomisessa, enkä näe, etteikö konsensusta voitaisi saavuttaa. Kiitos puheenjohtaja. Ja, herzlichen Dank, Philipp. Ähm, in meiner Sprache mache ich mal weiter. Kiitoksia, jatkan omalla äidinkielelläni. 25. syyskuuta on kompromissitarkistusten käsittely empel äänestys 26. syyskuuta Itressä, sitten 14. lokakuuta äänestetään ja sitten marraskuussa täysistunto, keskustelu ja äänestys. Seuraava kohta esityslistalla on kohta 11. neuvottelut neuvoston kanssa Euroopan globalisaatiorahastosta. Rova Harkin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Meillä oli kolmas trilogi eilen. Etenemme hyvin. Neljäs on 13, 30. päivä tässä kossa, Ja toivoisimme, että viimeinen trilogia on silloin. Jotkut tärkeimmistä kysymyksistä on katto erilaisille toimille, työnantajien kannustimille, e, työntekijöiden että koulutuksessa, kun ne ovat EDF-rahoitusta saavat. Jotkut jäsenvaltiot käyttävät jopa 70-80 prosenttia EDFstä tällaisiin toimiin. Ja parlamentissa koettiin, että tämä ei ollut eurooppalaista lisäarvoa. Ja että nollemella piti laittaa katto. Kannattaa kuitenkin mainita, että Suurin osa ei näin toiminut. Osa kuitenkin toimi. Parlamentti pyysi 25 prosentin kattoa, komissa 50 ja neuvosto toki 50. Meillä oli loppusopimusta tässä. Nyt olemme kuitenkin tällä hetkellä sopimassa 35 prosentin katosta. Toivottavasti neuvosto tulee vastaan, koska Parlamentti ei ole päättänyt liikahtaa tuomaakaan. Olemme jo pitämällä kun ajoimme. Muita tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat vielä ratkomatta, on yhteisrahoitusaste. Parlamentti ehdotti kolmea. Tavallinen. Sitten toinen jäsenvaltiolle, jotka käyttävät kohesirahastoa ja sitten ikään kuin ohjelmamaat. Neuvostot suhtautuu tiukasti siihen, että vain yksi yhteenraatusaste. Emme saaneet sopua neuvoteltua, mutta toivottavasti pääsemme sopun kahdesta yhteisrahoitusasteesta. Yksi yleinen ja toinen ohjelmamaille. joka lisäisi 11-12 jäsenvaltiota. Toinen iso kysymys. Lopetan tähän, koska tässä on paljon sivu pikkuasioita. Mutta yksi asia on se, että neuvosto on ottanut nuoret mukaan. Tämä on ihan uutta, ihan erilaista. Ei liity mitenkään alkuperäiseen tekstiin tai siihen, mitä parlamentti mutta parlamentin mukaan sopimus on tästä kiinni neuvostolle ottanut mukaan järjestön, että jos jäsenvaltiot tekevät globalisaatiorahastoon hakemuksen, ja voisivat tehdä yhtä ison hakemuksen nuorille, jos jonkin yksi nuorista on samalla alueella kuin työntekijät, jotka menettävät työpaikan. Että tuo alue voisi saada myös tukea parlamentille käy ehdotus, että nuoretkin saisivat EGR-rahaa. Mutta mielestäni tästä tässä pitäisi olla johdonmukaisuutta. Ja keskustelun pitäisi käydä asetukseen ja tavoitteiden puitteissa. Me pyrimme ehdottamaan tästä pakettia järjestöstä neuvostolle, joka mahdollistaisi mukaan nuorten mukaan tullaan, mutta että tämä sidottaisiin vähän lähemmin sävellysalan etävätöiden kanssa. Tämä on nykytilanne. Paljon vielä langanpäitä sitomatta, päättelemättä. Ja toivomme, että homma hoituu yhdellä kolmikatanäyttelyllä lisää sillä ehdolla, että neuvosto on yhtä kompromissihalluinen kuin parlamentti on osoittautunut olevan. Kiitos. Seuraava puheenvuoro. Vain muutama sana täydennykseksi, kun olen tässä aiheessa varjoesittelijä. Voin myös iloita siitä, että työ on edennyt ja olen tyytyväinen siitä, mitä olemme saaneet neuvotteluissa toistaiseksi aikaiseksi. En pala niihin aiheisiin, joita jo aiemmissa kohdin on noussut esille. Lisäisin, että mahdollisuus näillä, näissä uudelleenjärjestelyissä mm, olemme neuvotteluissa pystyneet vakuuttamaan neuvoston siitä, että tämä asia täytyy ottaa huomioon. Ja sitten esittelijä edelleenkin neuvottelee yhteisrahoituksesta ja erityisestä tuesta nuorille. Nämä teemat ovat hyvin tärkeitä. Ja tässä on oltava valppaina, erityisesti yhteisrahoituksen osalta, niin että päästään tällaiseen eriytettyyn tasoon. Minun mielestäni tästä pitää vielä taistella. Tulosta ei ole vielä lopullisesti saatu. No sitten nuorten erityistuet. Me olemme halunneet tehdä ehdotuksia, jotta voimme säilyttää johdonmukaisuuden globalisaatiorahaston suhteen, emmekä vääristäisi tätä oikeusperustaa niin, että tämä tuki yhdistetään irtisanomisongelmiin tietyllä alueella, tietyllä alalla, globalisaation liittyen, kriisiin liittyen. Ja tässä autettaisiin merkittävällä tavalla nuoria. Nämä keskustelun aiheet ovat meidän ryhmällämme tärkeitä ja niihin varmasti vielä palataan. Kiitos. Fredrik. Uh, the next one is uh, Sari Esaja. Seuraavaksi Sari Esaja, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I just would like to ask from... Kiitos, puheenjohtaja. Kysyisin vain Haakinilta. Oliko neuvottelujen aikana mitään keskustelua tästä äskettäisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, joka suhtautui sanoisin aika skeptisesti globalisaatiorahaston toimintaan. Onko teillä ollut mitään mahdollisuutta puhua tästä kertomuksesta? Kiitos, Sari. Seuraavana minun vuoroni. Olen iloinen, että olet neuvottelujen johtaja, toimintakykyinen rova. Olemme tämän kokoneet ja meillähän oli sitten Saksassa mahdollisuus yhdessä tarkastella globalisaatiorahastohanketta. Olen iloinen, että se auttaa nuoria, ei pelkästään sulle sanoilla, vaan ihan konkreettisesti, koska siellä, sieltä tulee rahaa, joka todellakin saavuttaa ihmiset. Se oli kova työ. Neuvosto vakuuttaa tästä, että se on oikea ja tärkeä väline. Se ei ole mitään PR-showta, vaan todellisia toimenpiteitä. Se oli mielestäni tärkeää. Sinulle tuli kysymys ja nyt odotamme innolla vastausta ja toivotan neuvotteluihin menestystä ja, ja, ja tiedän, että pystyt saamaan asioita läpi. Thank you. And... Kiitos. Kiitos kaikille, jotka ovat asiasta puhuneet. Saarin kysymykseen vastaasi. Me keskustelimme tilintarkastustoimistoman kertomuksesta. Ja me että neuvosto myös keskustelussaan ottaisivat huomioon ainakin osan kertomuksen suosituksesta. Se oli kolme suositusta ja ratkaisevina meistä oli ne, jotka toimenpiteet ovat äh, hyväksyttäviä. Äh, tilintarkastustuomioistuin ei tehnyt ehdotusta kulujen katon asettamiseksi, mutta meistä oli silmiinpistävää, että jotkut jäsenvaltiot käyttävät suuren osan globalisaatiorahaston varoista näihin hyväksyttäviin menoihin. Parlamentin ehdotus oli aikais, tehty aikaisemmin, kun tilintarkastustuomioistuin teki kertomuksensa. Me olemme pyytäneet jo 25 prosenttia katoksi, koska näemme, että, kun näemme, että pieni osa jäsenmaista käyttää huomattavan osan lisämenoihin, kuten sanoin, kannustimiin ja erilaisiin muihin kulukorvauksiin, jotka eivät luoneet eurooppalaista lisäarvoa. Siinä vaan pyöritettiin rahaa toista, taskusta toiseen. Ne kanaja hukkaa. Siksi vaadimme 25 prosentin kattoa. Neuvosto ja komissio olisivat tyytyväisiä 50. Olemme lopuksi sopineet 35 prosentista neuvosto ei ole taannut, että tämä on loppusopimuksessa. Mutta eilen keskusteluissa teemme neuvostolle selväksi. Ja ensimmäistä kertaa sanoin, että parlamentti oli mennyt pitämällä kuin se aikaa. Ja, mutta jos saisimme tuolla tasolla sopimuksen, pyrkisimme myymään sen kollegoille. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus ollut oikein hyödyllinen. I think this Kiitos tästä. Tässä todellakin ollaan liikkeellä ja edistystä saadaan aikaan. Tässä oli kohta 11, sitten kohta 12. Antikoni Papadopoulou on siinä. Saa puheenvuoro. Missä istutte? Olkaa hyvä. Ihan eri paikalla kuin aiemmin. Haluaisin sanoa, että tämä kohta 12 on komission ehdotus. Se on direktiivin muodossa, jossa uudelleen laaditaan tutkijoita ja opiskelijoita koskevaa direktiiviä. Ja siinä pyritään tukemaan parhaallisella mahdollisella tavalla taitojen ja osaamisen siirtämistä tukea. Kilpailukyky on samaan aikaan sitten taitaan se, että eri, kolme, eri ryhmät kolmansista, kansa, kolmansien maiden kansalaisista sosiaalisen suojelun osalta saavat oikeudenmukaisen kohtelun. Tämä oli aika monimutkainen asia, koska tässä muutetussa komission ehdotuksessa pyritään parantamaan säännöksiä, jotka koskevat opiskelijoita, tutkijoita, koululaisia, palkollisia harjoitteita kolmesista maista ja kaksi lisäkategoriaa otetaan mukaan kolmen komission kansalaisista aupairit ja palkalliset harjoittelijat, joille vielä ei ole yhteisiä säännöksiä oikeudellisesti sitovia ja sen vuoksi asia on monimutkainen, koska on enemmän eroja kuin samanlaisuuksia näissä kategorioissa kolmansia maiden 80 tarkistusta on jätetty varjoesittelijöiltä, EPP-ryhmältä, Rovasari Esajahilta, Vihreältä ja sitten Lambertsilta ja sitten tietysti myös Aldelta, Rovanad ja Hirsch ja kiitän varjoesittelijöitä kovasti, koska ideoillaan he ovat rikastuttaneet lausuntoamme 78 tarkastus oli jättänyt itse Eilen meillä oli varjosittyöiden kokous. Näyttää siltä, että olen ehdottanut kompromissia kolmeen johdantasakappaleeseen. 12, 36, 37 ne koskevat sitä, että miten rohkeistaan hakijoita kolmansista maista tulemaan tutkijoihin, jäsenvaltioihin – 33-36 myös, ne koskevat sitä, miten opiskelijat pääsevät työmarkkinoille. Minimimäärä Tuntimäärä, jota he voivat tehdä työtä jäsenvaltiossa. Tässä on mielipideero poliittisten ryhmien välillä. Jotkut vaativat, että olisi 10 tunnin minimi viikossa, toiset sanovat 20 ainakin. Asiaa täytyy harkita. Ehdotan sitä kompromissitarkistusta ja 36 johdatonsa kappaleesta yhtäläinen kohtelu ja myöskin sosiaalinen, sosiaaliturva. Tässä yritetään nähdä, että onko se sapussoinnussa sinisen kortin ja yhdistelmäluvan direktiivin kanssa, koska pyrkimyksenä oli kauttalinen katsoa, että mitä olemassa olevissa direktiiveissä sininen kortti ja yhdistelmälupa on olemassa ja sitten uudelleen justeerata se mietintömme. Sitten artikloista. 13 artiklaa on tullut keskusteluun intensiivisesti eilen, koska kolme varjoesittelijää jätti eri tarkistuksia. Jotkut näistä 3F, 3EM e, koskevat määritelmiä aupoireille, palkallisille harjoittelijoille, ja sitten myöskin ikä, ikään liittyvät asiat, työmark- työhtösopimus ja niin edelleen. Näissä kategorioissa on mielipideeroja, joten näemme nyt sitten, että miten pääsemme sopimaan äh, esitetyistä ideoista ja mistä ollaan eri mieltä. Muitakin arkiloita 26F ollaan käsitelty laajalti, jossa puhutaan siitä, että mitä näyttöä tarvitaan, jotta voidaan hyväksyä kolmannen maiden kansalaiset jäämään maan sisälle, mitä näyttöä tarvitaan työntekijöiltä tai tutkijoilta. Täytyy olla vastaanottosopimus, voimassa oleva työsopimus, jotta voisi sitten saada oikeuden jäädä jäsenvaltioon. Olemme keskustelleen 9a, 1a, 9b, jossa puhutaan järkeen erityisehdoista tutkijoille. Miten voi jäädä edelleen maahan? Sitten erityisehdot au tästä ei ole sopua ikärajasta. Ja joitakin muita artikloita on tullut keskusteluun. Yhtäläinen ko- kohtelu 21 ja 24. Työn hakeminen, koska kussakin jäsenvaltiossa on eri lähestymistapa asiaan. Kun puhutaan periodista, jolloin kolmannen maan kansalaiset ovat oikeutettuja jäämään, Yksi poliittinen ryhmä ehdotti, että tutkijat voisi jäädä kuudeksi kuukaudeksi. Sitten on tullut ehdotus 12 kuukautta, sitten 18 jotta voisi aloittaa yrityksen tai jäädä tekemään työtä. Tämä on yksi asioista, joissa on erimielisyyttä. Minulla on se vaikutelma, että selkeän kun keskustelin varjoesittelyiden kanssa, niin useimmissa asioissa pystytään saamaan sopimus, joka yhden tai toisen poliittisen ryhmän kanssa. Viikonloppuun mennessä pyrimme lähettämään kompromissitarkistukset Jotkut esitetyt ehdotukset eivät ole Liben kompetenssissa ja näitä ei oteta mukaan. Haluan kiittää sihteeristön henkilökuntaa, koska meillä oli kovin tiukka aikataulu. Kuten tiedätte, komission ehdotus esiteltiin meille juuri ennen kesätaukoa sihteeristön henkilökunta tukipyrkimyksiämme saada asia käsiteltyä loppuun hyvin tiukassa aikataulussa ja jälleen kerran kiitän varjosittelijöitä. ja pyrimme esittelemään kompromissitarkistukset tämän viikonloppuun mennessä. Kiitoksia. Herzlichen Dank, liebe Berichterstatterin. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Teillä on hieno etunimi. Ja kiitos, että kiititte sihteeristöä, sen työ usein unohdetaan. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron Sari Jäsäihä EPPltä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, and I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää oikein hyvästä ja hedelmällisestä keskustelusta, jota kävimme eilen mahdollisista kompromisseista. Olen varma, että saamme hyviä kompromisseja aikaiseksi. On tiettyjä seikkoja, seikkoja, joista me olemme samalla linjalla. Esittelijä jo kosketteli ristiriitaisia kiistanalaisia kohtia, joista on tehty tarkistukset, jotka menevät eri suuntiin. Meidän on vain sitten päätettävä, mikä on valiokunnan linja. Niin kuin esittelijä jo totesi, direktiivin soveltamisalan laajentaminen vapaaehtoisiin harjoittelijoihin, harjoittelijoihin ja aupaireihin, harjoittelijoihin, jotka saavat palkkaa tai eivät saa palkkaa, tekee asiasta aika monimutkaisen. Tässä valiokunnassa meidän tavoitteenamme pitäisi olla puolusta suojella näitä heikossa asemassa olevia ryhmiä. Voin vain kuvitella, minkälaista väärinkäyttöä, hyväksikäyttöä näiden ryhmien suhteen voisi tapahtua. Kun ei ole työsopimusta, niin kyllä heidän asemansa on varsin heikko. Monet minun tarkistuksistani ovat sellaisia, että pyrin suojelemaan niillä näiden ryhmien oikeuksia. No sitten yhtäläinen kohtelu ja sosiaaliturva, aivan niin kuin esittelijä totesi, on tärkeää, että olemme linjassa tämän yhdistelmän luvan suhteen. Minusta meidän täytyy toimia johdonmukaisesti. Nämä ovat artiklat 21 ja myös johdatus kappale 36, jotka pitää pitää mielessä. Ja kolmas seikka Jotkut tarkistuksistani liittyvät siihen, että jos meillä on jäsenvaltiossa jo käytössä myönteisempiä menettelyjä, niin ne, niistä voitaisiin pitää kiinni. Mielelläni käsittelen näitä kompromisseja yhdessä esittelijän kanssa. On jo hyvä, että ne saadaan tämän viikon loppuun mennessä. Eli pidämme kiinni tästä tiukasta aikataulusta. Kiitos. Kiitos Sari. Varjaesittelijä Alderyhmältä on Nadia Hirsch, valiokunnan varapuheenjohtaja. Kiitos minun puoleltani. Kiitokset esittelijälle ja muiden ryhmien varjoesittelijöille. Tämä on kovin tärkeä teema, joten mielessä on harmi, että tämä täytyy nyt saada työstettyä läpi näin nopeasti. Siis tämä asetus todellakin vaikuttaa paikan päällä ihmisten elämään, miten pitkään he pystyvät jäämään, tekemään työtä ja niin edelleen, joten ihan ihmisten kohtalosta on kysymys, että harmi, että täytyy kiirehtiä. Minulla oli se vaikutelma, että eilisessä keskustelussa oli esillä se, että se kun ihmisiä tulee Eurooppaan, Täytyy tietysti hyväksikäyttöä välttää, mutta meille liberaaleina tulee esille myös se, että täytyy antaa myös mahdollisuuksia. Jos olemme liian restriktiivisiä, jos asetetaan liian, rajo, paljon, jos asetetaan liian paljon rajoituksia, rajoitetaan mahdollisuuksia, niin sitten otetaan pois paljon mahdollisuuksia ihmisiltä, vaikka suojelua on, niin tässä täytyy löytää tasapaino ja toivon, että, se tulee, että pystytään se saamaan eri teemakohdissa. Meille on ennen kaikkea tärkeää, että tutkimuslaitoksille ja yrityksille ei tule liikaa byrokraattisia rasitteita. Esimerkiksi 12 artikla kohta 2. Meistä on tarpeetonta, että kun ajatellaan yrittäjä, ei se minusta pystykään siihen että yrittäjä tai tutkimusalta sen pitää todistaa, että ei olisi toista EU-kansalaista, joka olisi työpaikkaan sovelias. Siis haluaisin, että yrittäjä, tutkimuslaitos sanoo, että haluan parhaan, jolla on pätevin työhön, että ei nyt tarvitse viisi kertaa selvittää, ylittää byrokraattisia esteitä, kun saattaa olla kuitenkin kyse henkilöstä, joka on vähemmän pätevä. Eli jos tällaista byrokratiavuorta nyt rakennetaan, niin mm, kun ei ole enää kohta mahdollisuutta ollenkaan työllistää. Kovin tärkeä kohta, joka minulla on myös kovin tärkeä, on se, että miten pitkään opiskelijat voivat tehdä työtä. 20 tuntia komission ehdotuksessa mielestäni 20 tuntia on aika paljon, mutta meillä on paljon kaupunkeja, erityisesti yliopistokaupunkeja, joissa elämä on kovin kallista. Lontoa, München. Siellä täytyy vuokraankin maksamiseen tehdä työtä vähintään 10 tuntia, puhumattakaan siitä, että saa ruokaa ja ostettua kirjoja, joten aika kohtalokasta, jos tässä, niin kuin jotkut ryhmät esittävät, niin mennään niin alas kuin 10 tuntia. Kolme johdatuskappaleessa sanotaan ihan selvästi vähintään, mutta sitten kun katsotaan 23 kohta 2 artiklaa, niin siinä on ihan tarkasti siellä siteeraan jokainen jäsenvaltio määrää, että miten monta viikkotuntia tai päivää kuukaudessa tällaista toimintaa voidaan harjoittaa maksimaalisesti. Tämä yläraja voi olla 20 tuntia viikossa, tai ei ole alempi kuin tämä raja kuin tietty määrä päiviä kuukaudessa. Eli jos mennään 10 tuntia, niin sitten kyllä estetään opiskelijoilta toimeentulo. Tämä on se punainen linja, josta meidän mielestäni täytyy keskustella. Tehdään lumepalvelus, sanotaan, että voitte tulla, mutta ette saa kuitenkaan ansaita tarpeeksi elämiseen. Eli tämä on keskeinen kohta. Sitten myös se, että miten pitkään voi jäädä maahan sen jälkeen. Mielestämme suuripiirteisiä pitää olla 18 kuukautta. Me ehdotamme, koska kun meillä nyt ne ihmiset tulevat tänne EU, niin heitä tarvitaan. Niin kyllä heille nyt täytyy antaa mahdollisuus sitten etsiä työtä ja niin edelleen. Jos tässä mennään komission ehdotuksesta alemmas kuin 12 kuukautta, jota komissio ehdottaa, niin se on karhun palvelus ihmisille, jotka haluavat tulla tänne. Kiitos näistä kriittisistä sanoista. Tämä oli liberaaliani. Ja nyt sitten vihreät saavat puheenvuoron. Jean Lambert, olkaa hyvä. Thank you and... Kiitos. Lisäisin kiitokseni esittelijälle kuoroon. Olen myös samaa mieltä niiden kanssa, että pahoittelemme sitä, kuinka nopeasti me joudumme työskentelemään – erityisesti kun mietimme, mikä meille tai kansalaisvapauksien valikunnalle sopii, niin me huomaamme, että Libe-valiokunnan tarkistusten takaraja oli aikaisemmin kuin meidän. Se ongelmia, kun oli asioita, että jos me halusimme, jotka halusimme kattaa, mutta aikatauluongelmien vuoksi niitä ehkä pystytä kattamaan. Se on todella valitettavaa. Olin myös Sari Essayan kanssa samaa mieltä, että direktiivin ei pitäisi ottaa ta- askelita taksepäin. Ja tässä herää kysymys sitten tästä samanarvoisuudesta tämän työluvan kanssa tai sinisen kortin kanssa kun meillä on järjestelmissä erilaisuuksia, niin ongelma on ää, öö, ää, öö, ongelmia perheiden mukaan saamisessa yhdistelmälupiin ja muihin liittyen. Ryhmänä emme voi hyväksyä tätä. Ja kun me yhdistelmäluvan ongelmia tarkistelemme, niin minulla ei ole mitään periaatteellisia ongelmia lisäryhmien mukaan ottamisessa mutta haluaisin kuulla komissiolta, miten nämä eri järjestelmät, ryhmät, niiden edut natsaavat. Ottaa huomioon, että yhdistämän lupa ihmisellä on oikeus työskennellä. Ja voidaan sanoa, että tämä kattaa opiskelijat, jos siellä annetaan luvan työskennellä enemmän kuin nimellisesti. Silloin kannattaa esimerkiksi komission ehdotusta. Mutta kun puhutaan jostakin muusta ryhmistä, me emme tarkastele sitä, mitä monet kutsuvat työsuhteeksi. Vapaaehtoistyö ei ole normaali, normaalin työsuhteen alainen. Siksi meillä on ongelma joidenkin, joidenkin tarkistusten kanssa, joissa käsitellään jokaista ryhmää ikään kuin niillä olisi suoraviivainen työsopimus. Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että selkeyttä pitää olla, ihmisten pitää ymmärtää – miltä päältä tulevat, minkälaisia oikeuksia ja odotuksia heillä voi olla, jos he ovat aupaireina, jos he ovat vapaaehtoisina, ja mitä he voivat harjoittaa oikeuksia, koska kysymys on joskin tapauksessa sopimusoikeudesta, jossa puhutaan oikeudesta tai työllisyys, työsuhteista, on oikea muotoilu sanamuotoilusta täytyy olla tarkkana, jotta emme ajaisi työllisyys työsuhteeseen, joka ei ole se suhde, mi, missä he ymmärtävät olevansa sen tahon kanssa, jonka kanssa työskentelevät. Ja sitten täällä on tarkistuksia, jotka liittyvät työharjoittelijoihin, palkallisiin tai palkattomiin. En tiedä, miten tämä palkattomuus sopii tässä. Puhumme kuitenkin työharjoittelusta. Joissakin jäsenvaltioissa tämä käsitys liittyy aina jatkuvaan koulutukseen, eli osana koulutusta. Joissakin jäsenmaassa näin ei ole. Että tällaista, ja tällaista tapahtuu silloin sen jälkeen, kun ihmiset ovat koulutuksen lopettaneet ja ovat siirtymässä työmarkkinoille hankkimalla kokemusta – ryhmällemme tuottaisivat ongelmia tarkistukset, jotka kaventavat määritelmiä, joiden mukaisesti ihmiset voivat olla tässä mukana. Kysymys aupaireista. Ja eikä kysymykset otti esille. Onko se artikla 3 vai artikla 14, joka sanoo vähän enemmän aupaireista? Mennään ryhmämme kannattaa tästä että pyritään luomaan olot. Työ, työolot, niin kuinka paljon työtä tehdään, kuinka paljon vapaa-aikaa pitää olla. Ei te synny sellaisia äh, riistooloja, johon ILO on kotityö. Yleissopimus pyrkii, mutta tämä ikäkysymys on ongelma. Voimmeko asettaa aupairille yläikärajaa? Me emme haluaisi ylärajaa. No esimerkiksi niillä ihmiset voisivat iloita tästä kokemuksesta. Languages or whatever else it is. So we are a bit... Oppia esimerkiksi kieliä, joten yläikäraja suhtaudumme vähän siihen vastenhakoisesti, mutta kannatamme tarkistukset, jotka pitävät tämän mahdollisimman avoin, avoinna ja selkeyttävät ihmisen tämän oikeudet ja odotukset mutta me haluamme, että mahdollisimman moni voi hyötyä tästä. Tämä on lainsäädäntöä, joka, pysyy, joka viimeinen myyntipäivä on enemmän kuin pari vuotta. Ja siinä hengessä pitää tarkastella. Thank you much indeed, dear Jim. So, gibt's noch jemand, der... Kiitos tästä. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei. Onko komissiosta joku paikalla? Siellä nyökättiin. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro esitelkää itsenne. Thank you very much, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän tekemästään työstä esityksen pohjalta ja myös tarkistuksista. Kiitokset. Kommentteja pääkysymyksiin ja kenties jotakin selvennyksiä liittyen kysymyksiin, joita komissiolle on esitetty. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa, että ehdotusten tavoitteena on pääasiassa ensinnäkin lisätä EUn kilpailukykyä ja houkutella tänne eh, taitavia henkilöitä, tutkijoita ja harjoittelijoita. Ja toiseksi haluamme edistää nuorisovaihtoa ja suojella haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, kuten esimerkiksi aupaireja. Me emme näe, että tämä ehdotus liittyy, liittyisi pääasiassa työvoiman liikkuvuuteen. Toki tähän liittyy myös eh, työsopimusasioita ja työhön pääsykysymyksiä, mutta emme näe tätä ehdotusta kuitenkaan pääasiallisesti työvoiman liikkuvuuteen liittyvänä ehdotuksena. On tärkeää muistaa, että kyseessä on työllisyysvaliokunta ja teille totta kai työllisyysaspektit ovat tärkeitä, aivan oikeutetusti. Täytyy kuitenkin muistaa, että ehdotuksen alaisuuteen kuuluvat ryhmät tulevat sellaisista syistä, jotka eivät niinkään liity työvoiman liikkuvuuteen. Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun ajattelemme tiettyjä tarkistuksia, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia esimerkiksi työlainsäädännön alalla ja viittaavat työlainsäädännön harmonisointiin jäsenvaltioiden välillä. On sanottava, että komission ehdotuksen tarkoitus ei ollut mennä kovinkaan pitkälle yksityiskohtiin työlainsäädännön harmonisoinnissa. Tämähän on jäsenvaltioille ja neuvostolle hyvin arkaluontoinen kysymys, jos tähän suuntaan etenisimme tällä ehdotuksella. Ainakin jossain määrin, niin kuin muissakin maahanmuuttoehdotuksissa olemme ehdottaneet sitä, että oikeuksia harmonisoitaisiin. Kyse on saman yhtäläisestä kohtelusta. Jotkut ovat maininneet yhdistelmäluvan ja oikeuden yhtäläiseen kohteluun. Totta kai meillä on myös määräyksiä muissa direktiiveissä, jotka viittaavat äh, yhtäläiseen kohteluun, samanarvoisen kohteluun, esimerkiksi tämä sininen kortti ja niin edelleen. Ja sitten yhdistelmäluvan ja yhtäläisten oikeuksien välinen suhde. Tästä esitettiin kysymyksiä. Ensinnäkin tutkia ja nyky, nykyinen direktiivi vuodelta 2005. Tutkijat ovat oikeutettuja yhtäläiseen kohteluun. Tässä ei ole poikkeuksia nykyisessä direktiivissä ja katsoimme, että tämä tilanne pitäisi säilyttää. Emme halunneet ottaa asiassa takapakkia. Sen takia artikla 12 tässä yhdistelmälupaa direktiivissä asettaa tiettyjä rajoituksia ja, ja se, siitä halusimme siis poiketa. Meidän mielestämme tutkijoilla pitäisi säilyttää tämä oikeutus yhtäläisen kohteluun. No sitten opiskelijoiden osalta katsomme, että heidät katetaan yhdistelmälupa-asiassa. Niin kuin mainittiin jo, niin yhdistelmälupaa kattaa myös ne, joilla on oikeus tehdä työtä. Ehdotuksessamme me ehdotamme sitä, että toteamme, että opiskelijoilla on oikeus tehdä työtä ja olla myös ammatinharjoittajia. Tämä ei tietenkään voi olla päätarkoituksena, mutta kyllä heillä on lupa tehdä työtä. Ja näin ollen ne, jotka katetaan yhdistelmäluvalla, olisivat sitä jatkossakin poikkeukset ja rajoitukset äh, pätisivät, jotka pätevät tähän yhdistelmälupaan. Eli kohtelu on hieman vähemmän suotuisa kuin opiskelijoiden kohtelu, mutta kuitenkin yhdistelmälupa heidät kattaisi. Sitten on muut, ovat muut kategoriat, harjoittelijat, vapaaehtoiset ja niin edelleen, jotka periaatteessa eivät voi työskennellä, jolla ei ole oikeutta työskennellä. Heillä olisi oikeus tasa-arvoiseen kohteluun, kun ajatellaan palvelujen saantia, tavaroiden saantia, vain pienillä poikkeuksilla. Heillä olisi perusoikeudet ja samanarvoinen kohtelu, vaikkakaan heillä ei ole oikeutta tehdä työtä. Tämä on meidän ehdotuksemme logiikka. Libessä jo totesimme, että me olemme valmiita äh, sisällyttämään sellaisen on kappaleen, jossa asia tehdään selväksi, niin että varmistetaan, äh, kuka tulee katetuksi tällä ehdotuksella ja kuka ei. Tämä meitä tyydyttäisi, mutta todellakin tämä on ehdotuksemme taustalla oleva logiikka tasa-arvoisessa kohtelussa. Kenties vielä loppuun muutama sana niistä kommentoista, jotka liittyivät kansallisen tason suotuisampaan kohteluun. Jäsenvaltioilla on toki mahdollisuus pitää yllä säännöksiä, jotka liittyvät suotuisempaan kohteluun silloin, kun kyse on oikeuksista. Nämä olisivat sallittuja emme haluaisi kuitenkaan laajentaa näitä kaikkiin määräyksiin, mukaan luettuna maahantulomääräykset. Tämä johtaisi hyvin hajanaiseen puitteistoon, jos jäsenvaltioilla olisi täydet vapaudet määritellä maahantulokriteereitä. Meistä tämä ei olisi johdonmukaisuuden periaatteen mukaista. Toki on tiettyjä aloja, joilla jäsen valtioilla on säilytettävä liikkumavaraa erityisesti oikeuksien alalla, mutta tätä ei pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia artikloita. Vaarana on sirpaloituminen oikeudellisesti ja meidän tavoitteenamme on päästä johdonmukaisempaan ja houkuttelevampaan puitteistoon eri ryhmien kohdalla. Voin päättää puheenvuoroni tähän toistaiseksi ja mielelläni vastaan, jos kysymyksiä on. Kiitos. Kiitos myös yksityiskohtaisuudesta, joka Antti Goni aloitti nyt sitten. Sinun täytyy pitää lyhyesti loppupuheenvuoro, koska meillä on kuulemistilaisuus kello 11 ja haluamme olla täsmällisiä. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ensiksi. Perusolenaiheet tulivat esille kyllä. Oli tiukka aikataulu ja kun pidetään mielessä, tämä lainsäädäntö on sellainen, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia eurooppalaisten elämään kaikissa jäsenvaltioissa, niin tarvitsemme lisää aikaa ja nyt pyydän, että samanlaisissa asioissa, jotka ovat monimutkaisia, antakaa meille se aika, koska olisi voitu käydä paljon enemmän komission kanssa keskustelua. Pyytäisin komissiota nämä selvitykset, jotka saatiin, antakaa ne meille myös kirjallisina näistä erityiskategorioista niin nopeasti kuin mahdollista, ehkäpä jo puhumiseen mennessä, niin että pystyn sitten miettimään, että mitkä olemassa olevissa direktiivissä nämä säännökset ovat tarkalleen ottaen ja sitten mikä niiden vaikutus on kompromisseihimme. Muutama kohta. Haluamme suojella haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, se on kaikkien ryhmien tavoite. Täytyy löytää oikea tasapaino, katsoa, että miten erityisalueella sosiaaliturva, ikärajat, miten monta kuukautta voi olla jäsenvaltioon, miten asia käsitellään, mutta älkäämme unohtako, että jäsenvaltioiden lähestymistavassa on kovasti eroja. Ja todellakin on oikein, että ei tehdä säännöksistä joistakin näistä pakollisia, jotka tähän asti ovat olleet pakollisia subsidiariteettiperiaatetta ei pidä yleen katsoa. Sen täytyy heijastua näkemyksissämme. Sitten työttömyydestä jotain. Kyllä, tavoitteena on saada parhaat ehdokkaat ja parantaa markkinoiden olosuhteita niin, että rekrytoidaan kolmen maista parhaita kykyjä. Mutta ei pitäisi aliarvioida sitä, että Euroopan sisällä on aivovuotoa Espanjasta, Kreikasta, Kyprokselta, Italialta, muilta. Suuria eroja siis on työllisyystilanteessa. Ja eurooppalaiset yrittävät kovasti saada työpaikkoja missä maissaan, tai että olisi liekkuvuutta mennä Saksaan tai muualle. Voidaan todellakin miettiä, että mikä on paras tasapaino Niin siis tasapaino työllisyystarpeiden välillä. Tämän halusin sanoa. Arvostaisimme komission vastausta, että saisimme sen kirjallisena. Eri, ottamalla esille eri direktiivit ja nimenomaiset säännökset siellä. Ja Kompromissitarkistukset pyritään saamaan viikonloppuun mennessä. Kiitos. 25. syyskuuta ensi viikolla sitten keskustelmista kompromisseista 26. syyskuuta äänestys ja Libe äänestää 17. lokakuuta. Kiitoksia tästä keskustelusta siis. Ja nyt sitten katson kelloon. Kuusi minuuttia että on oikeastaan vain aikaa, Edith Power. Tässä on romaanistrategioista kyse. Onko mahdollista käsitellä asiaa näin lyhyessä ajassa? Ehditillä on kaikki mahdollista. Sen on puheenvuoro. Thank you, Thomas. We have got... Kiitos, meillä on 65 tarkistusta. Kiitos kaikille, jotka lähettivät kantansa minulle. Suurin osa tarkistuksista on mennyt kompromissitarkistuksiin. Niitä on kymmenen, niistä keskusteltiin eilen. Vaikuttaa sille, että voisimme päästä aika laajaan sopuun. Osa niistä ei kuulu sovellusalaan tai ei voi tätä mukaan, kuten tarkistus 11, joka liittyy maahanmuuttajanaisiin ja ei romaninaisiin. Ja jotkut kaipaavat lisää selkeytystä, kuten tarkistus 30 klimatilta. En ihan ymmärrä sitä. Ehkä siinä on joku käännösongelma. Minä painotan ja keskityin ehkä vähän enemmän kuin tavallisesti romaninaisten työllistettävyyteen. Ja pyytäisin arvoisia kollegoita säilyttämään eron työllistettävyyden, työmarkkinoille pääsyn ja syrjinnän välillä. Nämä kolme kategoriaa liittyvät toisiinsa, mutta ne eivät ole identtiset. Joten kompromisseissa pyrin yhdistämään nämä kaikki kolme ilmiötä. Mutta ehdot, haluan, että nämä erottelut pidetään. Työllistettävyys on tärkeää. Ja ajatellaan romaninaisten lukutaidottomuutta 32 prosenttia. Joten vähän koulutettujen työntekijöiden kysyntä ei ole koskaan niin suuri. Ja syrjinnän ja työmarkkinoille pääsyn vaikeuksien lisäksi tämäkin tekijä vaikuttaa. Tämä koskee koulutusta ja eristämistä segregointia. Kannatan niitä tarkistuksia, jotka kiinnittävät huomiota varhaislapsuuden koulutuksen merkitystä. Ja uskon, että tämän kysymyksen me katsomme oikein hyvin. Paljon kiitoksia vielä kerran. Me työstämme kompromissitarkistuksia ja pyytäisin teiltä palautetta tähän iltaan mennessä kompromissitarkistuksista. Kiitos. Ähm, thank you very much. Äh, äh, Kiitos Kiitos tästä lausunnosta. Kaikki tärkeät näkökohdat on otettu huomioon romanien kotouttamisessa sukupuoli näkökohta. Tässä käytetään kuitenkin kieltä, jossa ei puhuta ongelmista ja niiden romaaninaisten ominaisuuksista, että on huono työllistettävyys, jos meillä on lähestymistapa, niin se heijastuu myös kielenkäyttöön, joka on systeemisempää lähestymistapaa edustava osoittain, että huono työllistettävyys liittyy läheisesti siihen, että on paljon koulupudokkaita. Se taas liittyy läheisesti koulun ilmapiiriin. Ilmapiiri koulussa ei ole sellainen kannustava, on myös epäluottamusta vanhempien keskuudessa kouluun. Pudokkaiden määrä. Siihen liittyy sitten myös, että on raskaaksi tulemisia. Se vaikuttaa sitten myöskin työllistettävyyteen ja jatko-opiskeluihin. Eli ongel- käytön kanssa on ongelmaa. Tänään iltapäivällä esitämme joitakin ehdotuksia. Mielellämme tuemme kompromissitarkistuksia, jos sitten tulee tunne, että käytettävä kieli on sellaista, joka ei mene yksilökohtaisen lähestymistä, vaan, vaan että se on systeemisempi, yleisempi lähestymistapa. tätä pyrimme tähän saamaan. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei ole edit. Hauska puhua. Odotan yhteistyötä kompromissien loppuun saattamiseksi. Kiitos. New state of the... Tällaista peli on nyt valiokunnassa. vakavammin. Muistutan teitä aikataulusta. Käsittelemme 25. tarkistuksia. Sitten seuraavana päivänä FEM-valiokunnassa on äänestys 14. No, lokakuuta. Tämä äänestyslistan kohta on käsitelty. Ja saavumme seuraavaan kohtaan 17. Puheenjohtaja korjaa 13. Julkinen kuulemistilaisuus. McIntyre mietinnön ympäriltä. Kollegaa ei näy täällä. Aseka joku sano, koska hän saapuu. Attendre deux minutes. Odotetaan kaksi minuuttia, että hän saisi saapua. Ehtisi saapua olisi aika paradoksaalista vetää kuulemistilaisuutta, jos hänellä paikalla. Pyydän jäseniltä anteeksi ja tarkkailta tulkeilta. Keskeytän työn hetkeksi. Selvittääksemme, missä hän on. Ähm, euh, euh, Rakkaat kollegat, aloitetaan työt uudelleen. Ministeri pääsi paikalle, samoin esittelijä. Eli kohdassa 13. Aiheena on julkinen kuulimistilaisuus aiheesta McIntyren aiheesta, aiheesta, jossa hän on vastuussa. Pyrimme määrittelemään sen, miten EU voi luoda yritykselle, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollisen ympäristön työpaikkojen luomiseksi. Tärkeä aihe komi- valiokunnallemme. Tämä on ensimmäinen askel Rava McIntyren mietinnön käsittelyssä – No kykenemme selkeyttämään asioita. Meillä on tässä eturivin keskustelijoita. Ensiksi Mark Owen isossa Britanniassa ministerinä työpaikasta ja eläkkeestä vastuussa Josef Mimik on valikossamme tuttu. Hänet on kutsuttu usein. Hän on Euroopan AY-järjestön varapuheenjohtaja ja toinen vakituinen vieras Lili, Lilian Volozinskis, joka on sosiaaliasetten johtaja eurooppalaisessa PK-yritysten liitossa. Kiitos, että tulitte tänne ja pitemmittä puheita annan puheenvuoron mainitussa järjestyksessä ensiksi mainitulle. Noin 10 minuuttia per nuppi. Mutta sitä ennen annan esittelijälle mahdollisuuden vähän selkeyttää aiheita, ja sitä kysymyksiä ja kertoa, miten me etenemme täällä valiokunta-aloitteisen ää, mietinnön tielle Me olemme siis työllisyysvaliokunnassa, emme teollisuus tai samarkkinavaliokunnassa. Roma Romakin teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Madam President. I'm really pleased that... Kiitos. Olen kovin mielessäni, että valiokunta on päättänyt pitää kuulemistilaisuuden ja laatia mietinnön tärkeästä aiheesta. Hyvä, että kolme asiantuntijaa on myös mukana. Olen kiitollinen heille, että tulivat paikalle. Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, on ollut päähuolenaihe työllisyysvaliokunnalle. Joten me kaikki olemme kiinnostuneita siitä, että miten EU voi antaa panoksensa, jotta voidaan luoda ympäristö, joka tukee yrityksiä ja antaa heille luottamusta investoida, kasvaa ja luoda työpaikkoja. kun olen johtanut pieniä yrityksiä, ennen kuin tulin parlamenttiin 20 vuoden ajan, olen intohimoinen auttamaan pk-yrityksiä, erityisesti mikroyrityksiä, kukoistamaan. EUlla on mielenkiintoja hankkeita ja politiikkoja alalla, kuten Think Small First-periaate ja pk-yritystesti, myöskin komission aloite, jossa yksilöidään kymmenen tärkeintä EU-lakia pk-yritysten kannalta. Olen ollut jo esittelijä kahdessa mietinnössä, jotka koskevat pk-yrityksiä byrokratian vähentämisestä ja rahoituksen saamisesta. Molemmat saivat täyden tuen täällä valiokunnassa, joten toivon, että voimme jatkaa tämän työn varan rakentamista. Kuten tiedämme, mikroyritykset ja pk-yritykset vastaavat 9 miljoonasta työpaikasta yksityisellä sektorilla EU-ssa. Tässä onkin paljon potentiaalia kasvulle, työpaikkojen luomiselle ja innovaatioille. Erityisesti kun 85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat tulleet pk-yrityksiin. Suuria haasteita on edessä. Niiden ihmisten määrä Euroopassa, jotka haluavat työllistää itsensä, on vähentynyt 40 prosentista 37 viimeisen kolmen vuoden aikana. Melkein puolet ovat peloissaan konkurssista, yli 50 prosenttia sanoo, että on vaikea saada tarpeeksi tietoa siitä, että miten yritystoiminta aloitetaan. Kansainvälinen kilpailu tiukkenee, yhä ammattitaitoisempi työvoima on siinä kilpailemassa ja eu puuttuu pätevyyttä ja pätevyyttä on aloilla, joilla ei ole kysyntää. Se ei ole hyvä talouskasvulle. On selkeä trendi EU:ssa siihen, että tarvitaan yhä enemmän pätevyyttä töissä. Suurin osa työpaikoista, joita odotetaan vapautuvan tai työpaikkoja, joita luodaan, niin niihin tarvitaan keskiasteen tai korkean asteen koulutusta ja pätevyyttä. Esimerkiksi IT-alalla oletetaan, että pätevän että pätevän työvoiman puute 384 000-700 000. Tietysti on laaja kirjapoliittisia näkemyksiä ja eri jäsenvaltiot edustettuna välikulussa tänään. Jotkut kollegat ovat taustaltaan ammattiyhdistysihmisiä, jotkut tulevat yrityksistä pienestä ja suurista, jotkut tulevat maista, joissa on suuri työttömyys, ja joissa on talouskriisi päällä kovasti. Jotkut tulevat maista, joiden kansantaloudet kasvavat ja joissa työttömyys putoaa. Se, että keskustelemme siitä, että miten EU voi vaikuttaa sellaisen ympäristön luomiseen, joka on edullinen, niin työnantajat voivat vain työllistää. Esittelijänä olisi kovasti avuksi valmistelutyössä olisi kuulla puhujiltamme, miten sääntelyä voidaan just tarjota paremmin siihen, että miten yritykset tosiasiassa toimivat. Miten EUn säädöskäyntiä voidaan parantaa tässä mielessä? Ja mitä käytännön hallinnollisia tai sääntelymuutoksia olette kokeneet, joiden myötä on parempi etsiä uutta työvoimaa. Odotan hedelmällistä ja vilkasta keskustelua. Toivon, että sen myötä saadaan esitettyä konkreettisia ehdotuksia, jotka voidaan ottaa mietintöön mukaan. Paljon kiitoksia. Pitämättä puhetta. Puheenvuoro Mark Hobanille, työllisyysvaltioiden valtiosihteeri. tuli ministeri 2012 ja olette valmistuneet London School of Economista, LSEstä. Ainoastaan tämä London School of Econ... Eikö se ole London School of Economy and Political Science? Ja poliittisella eh, valtiopilla on puolensa, mutta ihmiset aina unohtavat sen. Kymmenen minuuttia. Uh, Madam President, thank you. Rouva puheenjohtaja, kiitos, että puhutte minut puhumaan tänne Tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun. Tämä. Mikään ei yllätä politiikassa. Riippumatta lähtömaasta tai puolueesta, kaikki olemme samaa mieltä, että isoin EUn yhteiskunnallinen haaste on työttömyys. Heinäkuussa tänä vuonna EUn kokonaistyöttömyysaste oli 11 prosenttia ja joukossa jäsenvaltioita yli 20 prosenttia viime viikolla ovat isossa kuningaskunnassa työttömyys oli tippunut 7,1 EUn keskiarvon alle. Meidän pitäisi parantaa työllisyyttä ja silloin keskittyä työpaikkojen luomiseen, mutta ei EU, tai sen valtiot, luo työpaikkoja, yritykset. Ja yli kymmenen vuoden aikana tarkastelee, mistä työpaikat ovat syntyneet. Ne ovat erityisesti syntyneet PK-yrityksistä, jotka vastaavat 85 prosentista työpaikoista EU-ssa. Ja tämä täytyy rohkaista pk-yrityksiä, niiden perustamista, työllistämistä, että he voivat työllistää ja antaa toivoa työttömille. EUn ja valtioiden varoilla ja luoda oikeat puitteet, oikea ympäristö, jossa yritykset menestyvät. Siitä haluan puhua. Haluamme puhua siitä, miten voimme tukea yritykselle lainansaantia, yrittäjyyttä, miten voimme luoda oikean säätelyympäristö yritykselle. Havainnollistaa sitä, miten me Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa toimimme asioiden edistämiseksi. Mutta ensin vähän työmarkkinoista. Meillä on enemmän ihmisiä töissä kuin koskaan ennen. Ja olemme nähneet, että työttömien määrä on kasvanut. 80 prosenttia oli yli 60-vuotiaista on nyt töissä. Se on noussut yllä parilla tuhannella. Ja yksityisen sektorin työllisyys on tässä vastuussa. Se on 240 000 kasvanut viime kuukausina. Se kompensoi hyvin sitä 34 000 julkisen sektorin työllistymisen vähentämistä. ja meillä on enemmän naisia tässä kuin aikaisemmin. 2010 toukokuusta lähtien työ, yksinen sektorilla on nyt 2,4 miljoonaa työpaikkaa. Se on kolme työpaikkaa sille, mitä ää, julkinen sektori on vähentänyt niiden säästöpolitiikkojen seurauksena, joita on ollut pakko käyttöön. Näin näemme, minkä vaikutuksia ää, politiikallamme on ollut. Miksi työmarkkinat ovat niin hyvin toimineet. Isossa Britanniassa joustavuus auttaa. Joustavat työmarkkinat auttavat alhaisempaan työttömyyteen kuin muiden lamojen aikana. Pahimpina aikoina, kun työllisyys laski, osa-aikainen ja väliaikainen työnteko lisääntyi ja, ja, on, ja tämä on jatkunut elpymisen alkuvaiheessa. Tämä rohkaisi työntekijöitä pitämään henkilöstä riveissään ja ottamaan osa-aikaisia ja väliaikaisella sopimuksella työntekijöitä. Ja työntekijät näkevät tämän, työttömät näkevät tämän askelena täysaikaisiin pysyviin työpaikkoihin. Lähikuukausina viime vuonna olemme nähneet, että työpaikkojen kasvu on tullut täyspäiväisissä työpaikoissa. Olemme nähneet osa-aikaisten ja tilapäisten työpaikkojen kasvun vähenemisen. Ja näemme, että osa-aikaiset työpaikat ovat tärkeitä laman aikana. Yritykset kokevat, että kykenevät rekrytoimaan ihmisiä ilman, että sitoutuvat pitkään ajan työpaikkoihin. Mutta kun laskusuunnitelma laatu paranee ja kun tilanne on kääntymässä, työnantajat alkavat muuttaa noita työpaikkoja täysaikaisiksi ja pysyviksi työpaikoiksi puhuvan lainanannosta. Laman seurauksena pankit olivat haluttomia lainaamaan pk-yrityksille. Siksi otimme tämän lainalla rahoitusjärjestelmä, joka luo kannustamia pankeille lainata yrityksille vähentämällä niiden lainauskuluja ja tämä rahoituskustannusten aleneminen siirtyy sitten yritykselle, joten yritysten ja kotitalouksien pitäisi nähdä korkoasti alenemista Tämä myös yrittäjyyttä. Yksi alue, jossa ihmiset voivat muuttamaan yhteisöjä, on luomalla työpaikkoja. Me luomme tämän uusyritysten tuen, joka auttaa ihmisiä perustamaan yrityksiä. Sinne saavat myöskin mentorin ja auttavat heitä myöskin yritysbisnessuunnitelman tekemässä. 2000 yritystä on tämän tuen pohjalta syntynyt kuukausitasolla. Nämä ovat työttömiä kertoisi havainnosta sitä, tätä. Viime viikolla tapasin Heidin, hän asui Länsi-Walesissa, hän oli työtön, ja tämän yritystyön pohjalta hän leijonan luola päivähoitopaikan. Hän työllistää 17 naista, jotka olivat myös työttömiä. Hänen pyrkimyksen luoda yritys on antanut toivoa. Tämä on voimakas viesti asiassa työllistämisen puolesta. Monilla yrityksillä on haasteita. Se on tietenkin lainoja. Meillä on 18-30-vuotiaiden yrittäjien lainajärjestely. Että on aivan ollut 7000 yritystä, niiden 20 000 työpaikan lisäksi, joka tämä uusi yritystuki on luonut. Yrityksen kasvusuunnitelman ytimessä on oikean säätelympäristön luominen poistamalla turhia esteitä, jotka astavat kustannuksia yrityksille. 2010 kuun hallitus aloitti toimintaansa. Meillä on tällainen one in one out sääntö. Eli jokainen uusi säädös sitä vastaan säätöllä pitää vähentää muualla. Samasta paineita ministereille, minä mukaan lukien. Meidän täytyy miettiä, lisääkö säätely, antaako lisäarvoa. panee meitä miettimään myös säätö, säännöstä, mitä pitää poistaa. Tämä panee hallituksen miettimään tarkkaan, minkälaista taakkaa yrityksellä asentaa. Taakkaa, joka voisi vähentää työllistämismahdollisuuksia. Tämä sääntö sisänsäästö ulos on säästänyt miljardin euroa. Ja se on auttanut yrityksiä ja lisännyt työpaikkoja. Tämä on, ja lisäkannustimena olemme siirtymässä tästä yksissään kaksi ulos järjestelmään, jotta jokainen uusi säännös, sen täytyy poistaa kaksi. Olemme pyrkineet siihen, että yritykset tunnistavat, miten säätelyä voidaan vähentää. Meillä on tällainen byrokratiakilpailu, jossa yrityksestä pyydetään ideoita, missä voidaan yksinkertaistaa, selkeyttää, joista voittaa säätelyn taakkaa primääristämään työpaikkojen luomista ja kasvua. Tämä ja kilpailu on säästänyt 4 miljoonaa euroa. Nämä vaatii täytyksellä resursseja. ovat keskittyä siihen, mitä niiden pitäisi tehdä kasvaa ja rekrytoida ihmisiä. Meillä on erittäin tarkka valvontajärjestelmä. Meillä on tällainen säätelykomitea, joka arvioi hallituksen kustannus hyötylaskentamia. Me voimme mennäkään tupakka-askiin kanteen laskemme tehdä, meidän täytyy erittäin tarkkaa arvioida, että meidän arviomme on robusteja hyvällä pohjalla ja näyttöpohjaisia. Ja ainoastaan niin jos säätelypolitiikkakomitea näyttää vihreitä valoa, niin sitten voidaan pyytää muilta ministereiltä muutosta säätelyyn. Mutta kansallisella täytyy tehtävää työtä täytyy tukea tasolla. Joten minusta aloitan, että tunnistetaan kymmenen pk-yrityksellä raskainta lakia. Tunnistetaan ja että myös pyritään liikkumaan eteenpäin työturvallisuuden alueella. Me olemme myös vastuussa työturvallisuudesta. Me olemme erittäin selkeästi pyrkimään se, helpottamaan lainsäädäntöä vähentämättä työntekijöiden turvaa. Meillä on keinoja tehdä säännöstöjen noudattaminen helpommaksi, Samaan Samanaikaisesti iso yksi turvallisimmista työpaikoista. Tämä refit, säätelyyn kelpoisuus on myös tervetullut aloite ja odotamme tässä suhteessa lokakuun Euroopan neuvostoon, jossa käsitellään konkreettisia keinoja, joilla säädetään, vähennetään säätelyn kustannuksia yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Meidän täytyy myös opettaa tätä ajattele pientä ensin prosessia, kun mietimme aloitteita. Meidän pitää vahvistaa tätä pk-yritystestin soveltamista. Meidän pitää pitää huolta, että ymmärrämme lainsäädännön vaikutuksen pk yritykselle Rohkaisin työllisyysvaliokuntaa täysin hyödyntämään Euroopan parlamentin omaa vaikutusarviointiyksikköä. Mitä esimerkiksi tämä Welsiläinen yrittäjä, mitä enemmän säätelystä hänellä on, sitä vaikeampia työllistää. Joten toivomme, että käytetään parlamentin vaikutusarvioyksikköä myöskin tässä. Joten loppujen lopuksi meidän pitäisi tehdä parhaamme. Voidaanko äh, lisää kestäviä yksityisen sektorin työpaikkoja. Sehän on yritysten velvollisuus. Näin kun on isossa tapahtunut viidenä kolmella vuonna. Lainsäätäjinä, täytäntöön panovalla käyttäjinä meidän täytyy rohkaista työpaikkojen luomista, joten me rohkaisee suhteettomia tai huonosti harkittuja taakkoja. Meidän täytyy löydä hyvä tasapaino, jossa me teemme, niin ihmiset kärsivät, työttävät nuo kymmenet tuhannet nuoret kautta Euroopan, jotka haluavat työskennellä. Mutta velvollisuutemme on ajatella säätellä kustannuksia. Se vaikutusta heidän tulevaisuudelle. Kiitos. Paljon kiitoksia, herra ministeri. otetaan tehneet valiokuntamme työskentelyyn nyt 10 minuuttia Josef Nimitsille. Merci bien, president. Uh, je pense que quand Kiitos puheenjohtaja. Kun katsomme eurooppalaisesta näkökulmasta asiaa, niin täytyy aina huomioida tilanteen moninaisuus. Kun työpaikkoja luodaan myönteisellä tavalla yhdessä maassa, niin täytyy muistaa aina laajempi konteksti. Valitettavasti emme voi olla työntekijöiden edustajina kovinkaan myönteisiä. Euroopan tasolla kyse on työpaikkojen tuhoamisesta, tuhoutumisesta. Tämä vaikuttaa totta kai myös koko Euro, Euroopan kasvu mahdollisuuksiin. Meillähän on kasvu- ja työllisyysstrategia Eurooppa 2020 nimeltään ja tavoitteista olemme sopineet, mutta me olemme havainneet, että tämä kunnianhimoinen tavoite niin, että Euroopan unionin tasolla olisi kapasiteettia luoda työpaikkoja, ei ole toteutunut. Päinvastoin on tuhottu työpaikkoja. Me katsomme viime vuosien kokemusten valossa tätä tavoitetta. Aivan erityisesti olemme havainneet, että kriisi ja ennen kaikkea Euroopan tarjoama toiminta, vastaus tähän kriisiin on johtanut takapakkiin. Meidän täytyy katsoa tätä tilannetta hyvin äh, selkeästi, kirkkain mielin ja on otettava huomioon tiettyjen maiden kokemukset. Jos nyt muistamme tämän näkökulman asiaan, niin kun nyt puhun yhden työmarkkinaosapuolen nimissä, eli työntekijöiden nimissä, niin se, mitä on tapahtunut työnantajarintamalla, kun puhumme eh, eurooppalaisista työmarkkinoista jo vuodelta 2007, eli puhumme kriisiä alustavista vaiheista, niin sallin, että käsittelen keskeistä kysymystä, joka on Euroopan työllisyydelle keskeinen kysymys. Tämä on tärkeää myös ympäristön ja kasvun kannalta. Meidän täytyy huomioida nämä erilaiset aspektit. Voimme myös vertailla kansallisia tilanteita toinen toisinsa. Viittaan tähän nyt siksi, että uudemman kerran olemme perehtyneet näihin analyyseihin ja olemme ottamassa niistä oppia. Tärkeää meille on se, että erityisesti suosituksissa – tunnustetaan se, että jotta päästään Euroopassa myönteiseen tilanteeseen, vastaamme maailmanlaajuiseen kilpailuun, otamme huomioon Yhdysvallat ja Aasian aivan erityisesti. Me olemme korostaneet investointeja ihmisiin. Tämä on ollut meidän prioriteettimme. Olemme myös halunneet korostaa ympäristöä, joka olisi suotuisa yrityksille, niin että ne voivat mahdollisesti sitten luoda työpaikkoja. Emme ole ainoastaan käsitelleet aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, vaan myös makroekonomisia kysymyksiä. Olemme korostaneet tarvetta Euroopan tasolla luoda äh, suhdanne vastaista politiikkaa. Olemme korostaneet sitä, että on hyvin tärkeää huomioida myös yleishyödylliset palvelut, jotka, joilla voidaan tukea yritysten tehtävää. On myös oleellisen tärkeää korostaa sitä, että tässä eurooppalaisessa rakennelmassa, jonka pitäisi suosia yritysten luomista, työpaikkojen, laadukkaiden työpaikkojen luomista – Pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, että tasa-arvoisena voitaisiin kilpailla. Haluaisinkin välittömästi reagoida tästä näkökulmasta siihen kommenttiin, joka liittyy eurooppalaisten sääntöjen uudelleen tarkasteluun. Totta kai me osallistumme tähän työhön, mutta tässä toimessa on tärkeää se, että emme vähennä, emme kutista työntekijöiden turvaa. Sitten me puhumme työntekijöiden liikkuvuudesta. On varmistettava, että liikkuvia työntekijöitä kohdellaan samalla tavalla kuin vastaanottavan valtion työntekijöitä. Tätä ongelmaa ei ole aina pystytty ratkaisemaan. Kun me puhumme näistä haasteista, niin on löytävä, löydettävä oikeanlainen tasapaino. Tämän tyyppisissä uudistuksissa, silloin kun niitä toteutetaan jäsenvaltioiden tasolla, niin työmarkkinaosapuolten on oltava mukana näiden äh, sääntöjen määrittelyssä niin, että päästään tasapainoon, huomioidaan sekä yritysten että työntekijöiden edut. Tämä on oleellista siinä viestissä, jonka me haluamme välittää eteenpäin. Kun katsomme näiden suositusten täytäntöönpanoa, olemme päässeet niistä yksimielisyyteen työnantajien kanssa. Ja kun katsomme, mitä on tapahtunut, niin voimme todeta, että ei ole päästy tasapainoon. Tasapainoa edelleenkään ole Euroopan politiikassa. Valitettavasti näin on. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa, koska kansalaisten ja aivan erityisesti työntekijöiden luottamus Euroopan rakentamiseen ja heidän tulevaisuutensa, heidän työpaikkoihinsa on oleellinen kysymys. Tästä syystä me olemme tarjonneet toisenlaista vastausta ja olemme tarjonneet äh, sosiaalista sopimusta, yhteiskuntasopimusta. Meillä on tällainen asiakirja, joka on myös nähdäkseni jaettu teille, jotta saatte siitä lisätietoja. Halusin vielä palata tiettyihin täsmällisempiin kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille työmarkkina-analyysistä ja jotka ovat yhteydessä tähän yhteiskuntasopimukseen. Kyseessä ovat hyvin yksinkertaiset tärkeät asiat. Ministeri korosti reaalitalouden rahoittamisen merkitystä. Tämä on tärkeää myös yrityksille. En lähde tätä teemaa kehittelemään eteenpäin. Varmasti PK-yrityssektorin edustaja puhuu tästä enemmän. Mutta kyllä tämä huolestuttaa myös meitä, koska me tiedämme, että meillä on yrityksiä jopa kriisinkin aikoina, jotka voivat työllistää ihmisiä, mutta jotka eivät saa nyt luototusta. Ja tilanne on hyvin epätasa-arvoinen Euroopassa. Joissakin luottoa saa, kuten esimerkiksi Saksassa, ja joissakin maissa taas tilanne on äärimmäisen vaikea. Tarvitaan eurooppalaisia toimia jotta löydämme oikeat vastaukset. Ei riitä, että jokainen jäsenvaltio puhastelee yksinään. Niillä ei ole siihen voimavaroja. Tämä onkin meidän yhteiskuntasopimusehdotuksen keskiössä. Me puhumme niistä vastauksista, joita Euroopan unioni voi tarjoilla. Me korostamme aivan erityisesti tarvetta uudistaa pankkisektoria oikealla tavalla, korrektilla tavalla – ja voida, voitaisiin käyttää paremmin jo olemassa olevia välineitä, esimerkiksi Euroopan investointipankkia, niin että se voisi toimia tehokkaammin. Tätä argumenttia en lähde mm, pitempään kehittelemään, mutta korostaisin Euroopan unionin roolia, enkä vain jäsenvaltioiden tekemisiä. Korostaisin myös pätevyyden ja osaamisen merkitystä. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä, että tämä on kriittisen tärkeä seikka, kun ajattelemme työmarkkinoiden uudistumista. Kriisistä huolimatta meillä on edelleenkin työpaikkoja, joihin ei löydy tekijöitä. Kun jäsenille tämä kysymys esitetään, niin he toteavat, että tarjotut palkat eivät vastaa odotuksia eikä ole myöskään mahdollisuutta elättää tällä palkalla yhtä henkilöä puhumattakaan perheestä. Eli palkkataso ei vastaa vaatimuksia tai taitotasoa, jota haetaan. Halu- Haluaisin, että tätä kysymystä käsiteltäisiin vielä hetken kuluttua. Ja kolmas seikka, jonka olemme havainneet esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa – joka jarruttelee kovasti esimerkiksi Itä-Euroopasta tulevien työntekijöiden saapumista. Tiedän tämän omasta kokemuksestani. Me tiedämme, että me emme aina hyödynnä pätevyyttä ja osaamista mahdollisimman tehokkaalla tavalla – hyödynnetään tai jätetään hyödyntämättä sitä hyvin korkeaa osaamistaso ja pätevyyttä, jota näillä ihmisillä on. Euroopassa haaskataan aivan valtavalla tavalla eh, ihmisiin tehtyjä investointeja. Näitä ei käytetä tehokkaasti hyödyksi. Me haluamme korostaa tätä vapaaehtoisen liikkuvuuden aspektia ja myös investointeja ihmisiin. Eli vastinetta rahalle. Tämä liittyy ihmisiin tehtyihin investointeihin. Olemme korostaneet myös Katson kyllä kelloa. Olemme korostaneet investointeja pätevyyteen, osaamiseen. Tällaisia investointeja on tehty yhä vähemmän yhteiskunnallisesti ja myös yrityksissä. Eli kyse on ihmisten auttamisesta. Kun pitää löytää vastauksia, niin sanomme, että täytyy löytää vastauksia myös Euroopan tasolla. Eli miten me voimme tähän haasteeseen vastata, miten voimme rahoittaa nämä toimet. Ja sen takia ehdotammekin tätä yhteiskuntasopimusta Eurooppaan. E, haluamme myös konkreettisempaa investointisopimusta Eurooppaan niin, että sitä voitaisiin käyttää yritysten auttamiseen, mutta myös siihen, että investoitaisiin ihmisiin, työntekijöihin Euroopassa. Jatkossa haluamme esitellä vielä täsmällisempiä ratkaisuja siitä, miten, mistä löytyvät ne rahat, Euroopan tasolla, jolla voitaisiin tätä työtä tehdä. Jäsenvaltiot, jotka ovat jo onnistuneet, totta kai ovat tärkeitä, mutta meillä on myös ongelmallisessa tilanteessa olevia maita, jotka kärsivät kriisin seurauksista. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro viimeiselle puhujalle Volosinskiselle. 10 minuuttia. Chair, thank you for this invitation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta. Todella, kuten ministeri sanoi, niin yksi ja vain haasteista Euroopassa on nykyään se, että työpaikkoja puuttuu ja sen seuraukset työttömyydelle ja kovin korkeat työttömyystasot eri jäsenvaltiossa ja niin, sitten jäsenvaltioiden väliset erot. Otsikkonamme on, että mitä pidämme oikeana lähestymistapana, kun luodaan yritysystävällistä ilmapiiriä, jotta voidaan luoda työpaikkoja antaa sille puhtia yksityiselle se- sektorille. Erityisesti pienet yritykset huomioon ottaen. Ja kuten esittelijät muistuttivat, niin kun pk-yrityksiin syntyy eniten työpaikkoja, niin ne, niiden tarpeet pitäisi todellakin ottaa politiikan teon keskiöön, jotta voidaan luoda oikeat puitteet. Vähän tietoja pk-yrityksistä alkuun, sen lisäksi mitä täällä jo esitettiin. 23 miljoonaa yritystä Euroopassa, 99,8 prosenttia niistä ovat pk-yrityksiä, joissa on vähemmän kuin 250 työntekijää. 99, 99 0,8 prosenttia, 92 prosenttia selvästi vähemmän muka 10 työntekijää. Eli mikroyrityksiä täällä on valtava enemmistö. Eikö tämä ole hämmästyttävää? 85 prosenttia työpaikoista viime vuosikymmenen on ollut pk-yrityksissä. Ja haluaisin myös muistuttaa, että 50 prosenttia yrityksistä ovat yhden henkilön yrityksiä. Siis itsenäinen ammattiharjoittaja tai itsensä työllistänyt. Kriisistä huolimatta PK-yritykset ovat edelleen dynaamisin voima työllisyydessä. Sen vuoksi eurooppalaisten aloitteiden prioriteettina pitäisi olla saada Eurooppa pois kriisistä ja seuraavat toimet ovat mielestämme siinä oleellisia. kasvun luominen, jotta saadaan investointeja. Ja kun puhun makrotalouden politiikoista, niin lähtökohtana pitäisi olla terve finanssipolitiikka. Ja erityisesti täytyy saada uutta tasapainoa jäsenvaltioiden velkaantumiseen ja kotitalouksien velkaantumiseen. Siinä yksityiset investoinnit reaalitalouteen ovat erityisen tärkeitä, kuten Josefkin sanoi. Niiden pitäisi tulla houkuttelevammaksi ja kilpailukykyisemmiksi. Sitten rahoituksen saaminen pk-yrityksille. Tiedätte, että täytyy ottaa huomioon erityisesti Euroopan tukiohjelmat, rakennerahastot, COSME, Horisontti 2020 ja tietysti investointipankki. Sitten täytyy luoda innovointikykyä Siinä täytyy todellakin tukea pk innovointikykyä, ei pelkästään high-tech-alalla, vaan myös muilla tasoilla. Sitten markkinoille pääsy. Sielläkin voidaan luoda työpaikkoja pk-yrityksissä ja vapauttaa sieltä voimia niin, että ne voivat paremmin hyödyntää sisämarkkinoita, mutta päästä myös kansainvälisille markkinoille, ei pelkästään EUn sisällä, vaan kautta maailmaa. Neljäs osatekijä, jotta voidaan saada aikaan tätä hyvää ympäristöä, on se, että on olemassa tukipalveluja ja välittäjäorganisaatiot, jotka toimivat tehokkaasti, mutta myös tehokkaat ja hyvälaatuiset julkiset palvelut. Se on avainasemassa, että pk voivat menestyä. Oli kyse sitten perinteisistä sellaisista, vaan myös aloittavista yrityksistä. He tarvitsevat välittäjä organisaatioita, jotta, jotka voivat tukea niitä niissä asioissa, joita ne voivat tehdä itse. Mutta jos ei tueta yrittäjyyttä, niin työpaikkojakaan ei synny. Ja tässä haluaisin muistuttaa hyvin uudesta sopimuksesta työmarkkinaosapuolten välillä, erityisesti nuorisotyöttömyyden osalta. jossa yksilöimme yrittäjyyden yhdeksi neljästä avainprioriteetista. Ja sen lisäksi yrittäjyyden henki pitäisi tulla etusijalle. Täytyy löydä myös sääntelykehys, jossa tuetaan pk-yritysten tarpeita. Pienyrityksiä koskevan aloitteen hengen mukaisesti. Täytyy keskittyä byrokratiaan ja sellaiseen hallinnolliseen rasitteeseen, niitä oikeasti tarvita. Erityisesti Euroopan tasolla pitäisi tukea edelleen ja kunnioittaa täysin pienyrityksiä koskevaa aloitetta, josta keskustellaankin. Tänään keskusteltiin myös eilen Viinissä sen uudelleenarviointia koskien. Ja Think Small First-periaatetta täytyy myös soveltaa, joka ei ole vielä realiteetti puhutaan sitten Euroopan tai kansallisesta tasosta tai edes paikallistasosta. Se periaate tarkoittaa, että lähtökohtana kaikelle lainsäädännölle, oliko se sitten uudesta tai uudestettavasta lainsäädännöstä, pitäisi olla pienemmät yritykset, siis suuri enemmistö yrityksistä. Ja sen sijaan, että niille asetetaan poikkeuksia, niin jokaisessa lainsäädännössä täytyisi tehdä pk-yritystesti kattava vaikutusten arviointi sekä kustannushyötyanalyysi pk-yritysten kannalta. Tämä Think Small First-periaate pitäisi olla käytössä johdonmukaisesti ja niin, että sen käytössä on enemmän kunnianhimoa sekä sääntely- että toimeenpanoprosessissa. Periaatteen noudattaminen vähentää poikkeusten tarvetta pk-yrityksille ja se helpottaa dramaattisesti hallinnollisia rasitteita. Ja nyt pääsen kohtaan, joka koskee työmarkkinoita ja työpaikkojen luomista. Eh, aiemmin puhuin yleisistä puitteista. Pienet yritykset luovat työpaikkoja ja rekrytoivat vain, ensinnäkin jos ne ovat kilpailukykyisiä, jos markkinat sallivat sen, jos, he voivat, jos ne voivat luottaa siihen, että saavat pätevää työvoimaa, jos työmarkkinat ovat tarpeeksi joustavat ja Siinä täytyy olla laaja kirjo sopimusjärjestelyitä, joilla voidaan sopeuttaa kysyntää tarjontaa jos työvoimakustannukset palkka mukaan lukien ovat sopusoinnissa tuottavuuden kanssa, ja jos palkkio- ja verojärjestelmät eivät penalisoi. Mutta tässä on suuri mutta. Työmarkkina asioista tässä mielessä suurin toimivaltuus on työmarkkinoisapuolilla ja kansallisilla hallituksilla. Mitä EU sitten voisi tehdä, tai se voisi tehdä paremmin, paremmin asioita, jotta pk voisivat työllistää neljä kohtaa tuetaan erityisesti työmarkkinauudistuksia, jotta työmarkkinat voivat toimia paremmin ja kilpailukykyisemmin, niin että koordinoidaan sosiaalipolitiikkaa ja työvoimapolitiikkaa. Ja tässä eurooppalaista ohjausjaksoa pidämme hyvänä, kunnon maakohtaiset suositukset, tutkimukset ja kansalliset uudistusohjelmat. Hyvä hallintotapa siihen myös. Työmarkkinaosapuolilla esittämme yhteisen tekstin työmark- markkinaosapuolten roolista makrotalouden hallinnassa. Toinen asia koskee sitä, että saadaan oikea rahoitustuki aikaan. Sen pitäisi olla EUn tehtävänä, en, että ennen kaikkea investoidaan ihmisiin, resursseihin, modernisoidaan koulutusjärjestelmiä, jotta ne vastaisivat paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin erityisesti harjoittelupaikat, oppisopimukset, työssäoppiminen. Ja kolmas asia koskee sitä, että sopeudutaan muutoksiin, jotta pk voivat sopeutua uuteen ympäristöön. Erityisesti autetaan niitä investoimaan jatkuvaan oppimiseen, ihmisresursseihin sekä työssäoppimiseen. Neljäs osatekijä koskien rahoitustukea on edelleen yrittäjyys. Sitä on jo Euroopan tasolla koskien ohjelmaa, joka koskee sosiaalista muutosta, mutta erityisesti mikrorahoitusväline, jota työnhakijat tai yrityksen perustamista haluavat, niin heitä voidaan auttaa rahoitustuen muodossa. Tätä pitäisi vahvistaa. Sitten työntekijöiden liikkuvuus. kun puhutaan pätevän työvoiman puutteesta ja kohtaanto-ongelmasta, niin EU voi parantaa kysynnän tarjonnan kohtaamista ja liikkuvuuden pitäisi tehdä markkino- työmarkkinoista dynaamisemmat. Ja tässä EUn taso voi tukea niin, että eurosta käytetään esimerkiksi paremmin jäsenvaltioiden pitäisi ilmoittaa paremmin vapaista työpaikoista ja investoida Euroksen EU-tason enemmän. Sokerina pohjalla Think Small First periaate, haluaisin palata siihen erityisesti kun puhutaan työllisyydestä ja EUn työvoimalaeista. Tavoitteena on vähentää hallintorasitetta 25 prosenttia parempi säädöskäytäntö, yksinkertaistaminen, niiden pitäisi olla konkreettisempia pk-yritysten kannalta kentällä. Niiden pitäisi nähdä EU-tason toiminnasta tuloksia. Siinä säännöstön sopeuttaminen on osoittanut, että useat EU-työtä koskevat direktiivit aiheuttavat ongelmia pk-yrityksille. Otan esille kolme esimerkkiä. riskinarvioinnit ja työ, terveys- ja suojelulainsäädäntö, sitten työntekijöiden lähettämisdirektiivi. Työterveydessä ja turvallisuudessa toivomme, että keskitytään tulevaisuudessa yksinkertaistamisen ennaltaehkäisyyn ja parempaan olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoon sen sijaan, että tulee lisäsääntöjä ja sääntelyä. Keskitytään niihin välineisiin, jotka todellakin sopivat pk-yrityksille työajassa. Ei tarvitse toistaa sen, minkä kaikki tiedättekin. Sarkas siellä nauraa näin. Mikä tämä? Päivystys. Ah, joo. Päivystysaika on siinä tärkeällä sijalla. Työntekijöiden lähestymisdirektiivi on käsittelyssä neuvottelussa, on siis kolmikantaneuvottelut parlamentin kesken. Artikla 12 on aihe, jota parlamentti on ehdottanut, jotta saadaan aikaan kokonaisvastuu kaikille sektoreille ja koko alihankkijaketjulle. Tässä mennään ihan väärään suuntaan. Olette yrittämässä aikani sanoa puheenjohtaja. Uh, Kolme riviä tässä vielä luen työntekijöiden lähettämisessä tässä mennään ihan väärään suuntaan verrattuna siihen, mitä tarvitaan työpaikkojen luomisessa, koska siitä tulee lisäkuluja ja rasitteita pk-yrityksille. Merci beaucoup. Désolé de vous avoir... Euh, Paljon kiitoksia. Anteeksi, että häiritsin teitä aikataulun suhteen, mutta kello lähti liikkeelle myöhässä. Puhujalista. lista. on sellainen, että esittelijä varmaan haluaa puhua lopuksi. Ennen sitä annan heti puheenvuoron Rava Andreas Barrealle, joka on teollisuusvaliokunnassa esittelijänä, joka valiokuntana on menettelyllisesti kytköksissä omaamme tähän valiokunta-aloitteeseen mietintöön liittyen. Ja sitten Jesla Andreas Parea. Bueno, eh, yo soy la, pone, la ponente. Kiitos. Minä olen työllisyysvaliokunnan kanssa tässä mukana esittelen samana valiokuntana ja omassa valiokunnassa ja kiitän puhujaa panoksesta ja kiitän esittelijää myös omasta työstään. tarkastellaanpa yleistilannetta, mitä me voimme auttaa yrityksiä. Voimme suhtautua Euroopan parlamentin ratkaisun etsimiseen myönteisesti samoin ohjelmiin. Ja sen valtiolla on jaettu vasta yhdestä ongelmasta, jota emme ole ratkaisseet. emme ole rakentamaan Eurooppaa, joka kykensi edistämään näitä tavoitteita. Eikä meillä budjettiakaan tälle. Pienyritysten edustajat saa 2,5 miljoonaa euroa seitsemäksi vuodeksi. Miljardia. Se ei riitä. Tämä sanotaan, niin puhumme täällä työttömyydestä ylipäätänsä. 17 prosenttia jollakin alueella, esimerkiksi Espanjan alueella on 27 prosenttia. No me emme puhu laadusta. Kilpailukyky, kestävyys ovat myös teollisuuden avaintermejä, myös pk-yritysten kilpailukykyä saavutetaan vähentämällä kustannuksia. yleistä vatosten ne säästöt siirtyvät sitten palkkoihin. Yksi syy korkeammalle työttömyysasteelle etelässä ovat korkeammat lainakustannukset esimerkiksi Espanjassa ja muualla etelässä. Meillä on yhteiskuntasopimus, joka ay edustaja mainitsi. Tällä hetkellä se ei auta. Meidän kilpailukykymme ei kasva. Las empresas puedan acceder al crédito. Yo quería hacer una crítica para intentar mejorar en el debate. Creo que son... Me pyrimme parantamaan tilannetta. Kaikki nämä ovat tärkeitä näkökohtia. Ensimmäisestä tällä täytyy tarttua ongelma. Merci. Paljon kiitoksia. Jasla Vetska. Ja sitten Setsia Preto. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että yrittäjyyden tukeminen ja sen kehittäminen on perustavanlaatuinen elementti, joka voi voittaa kriisin – ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Näyttää sillä, että innovaatiomekanismien soveltaminen voi edistää tätä kehitystä. Olen myös samaa mieltä, että EUlla on velvoite toimivaltuuksiensa puitteissa säätää ja siellä, missä ei ole sitten toimivaltuutta, niin kehottaa jäsenvaltioita poistamaan yrittäjyyden esteitä. Esimerkkinä Maailmanpankin raportti liiketoiminnan harjoittaminen, uuden yrityksen perustaminen maassa niin Puolassa. Vaatii 60 proseduuria, 32 päivää ja sitten rahoituspanos 14 prosenttia omista tuloista. Kysymys, millä tavalla nämä ehdot voi täyttää nuori henkilö, joka on juuri päättänyt opiskelunsa, jotta voisi perustaa yrityksen ja luoda työpaikkoja? Puhumme paljon nuorista henkilöistä ja yrittäjyyden tukemisesta heidän keskuudessaan, mutta halusin, että emme unohda myös ikääntyviä yli 50-vuotiaita, koska myöskin Maailmanpankin raportista tulee esille, että usein nämä henkilöt perustuvat siis useammin yrityksiä kuin nuoret. Mutta haluaisin kysyä teiltä, kun edustatte eri piirejä, Onko teillä mahdollisuus seurata ja seuraatteko tilannetta yksittäisissä jäsenvaltioissa ja välitättekö tätä tietoa sitten näiden maiden hallituksille? Volodzinski puhui näistä esteistä, jotta ne voitaisiin poistaa. Sitten myöskin teidän ehdotuksenne, joka koskee rahoitustukea yhteiskunnallisiin sosiaalisiin investointeihin. Nyt sosiaalirahastossa on seuraavalla kaudella näihin tarkoituksiin paljon vähemmän rahaa. Seuraatteko nyt sitten, että kaikki koulutukset, jotka liittyvät pätevyyksien muuttumiseen, pätevyyksien nostamiseen liittyviä koulutuksia, seuraatteko, että ne noudattavat työmarkkinoiden tarpeita? Nykyiset rahoituspuitteet, jotka ovat loppumassa, niin näitä mahdollisuuksia on haaste, haaskattu. On koulutettu ihmisiä, jotka ovat myöhemmin ole löytäneet työtä koulutussuunnasta. Sitten Volashinski kiinnitti huomiota kymmeneen rasittavimpaan esteeseen, rasitteeseen lainsäädännössä pk-yritykselle mainitsitte kolme. Yksi oli työntekijöiden lähettäminen. Sitten 12 artikla jonka otitte esille. Haluaisin kiinnittää huomioida siihen, että valitettavasti toimilemet, jotka tai järjestöt, jotka yrityksiä edustavat, niin eivät kovin paljon meitä direktiivin parissa työskenteleviä kerro meille, että mitä nämä artiklat vaikuttavat. Haluaisin, että olisitte aktiivisempia ja välittäisitte meille tätä tietoa. Öö. Anna puheenvuoroon Sergio Gutierrez Prietalle ja sitten Benjonille pyydän, että puhutte korkeintaan kolme minuuttia. Muuten ei ole aikaa vastauksen kuuntelemiseen. Sergio. Gracias, presidente. Gracias también a los inter... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös vierailemme puheenvuoroista. Haluaisin nostaa esille yhden seikan. Se, mitä me haluamme tehdä Euroopan unionissa, on tietenkin käyttää työllisyyttä kriisin ulospääsytienä. Meidän on ensinnäkin listattava erot työllisyystilanteessa eri jäsenvaltioiden välillä ja keskityttävä pekoyrityksiin. Meillä on ilmiö useammassakin jäsenvaltiossa. Kyseessä on ikään kuin keinotekoisesti itsensä työllistävät yrittäjät, jotka oikeasti tekevät työtä yritykselle, mutta jonka täytyy sitten ikään kuin teiskennellä olevansa yrittäjä. Tämä on lyhyellä aikavälillä ongelma ja on sitä myös pidemmällä aikavälillä. Näillä ihmisillä on hyvin suuri köyhyysriski. He eivät tienaa kovinkaan paljon ja heidän täytyy maksaa omat sosiaaliturvamaksunsa, koska heidät luokitellaan ammatinharjoittajiksi tai yrittäjiksi. Meillä on hyvin laaja käsite pk-yrityksistä, mutta varsinaiset ongelmat koskevat mikroyrityksiä ja, ja itsensä työllistäviä yhden miehen yrityksiä näitä ihmisiä käytetään ikään kuin keinotekoisesti yrittäjinä. Sitten toinen ongelma on byrokratia. Byrokratia liittyy valtavasti siihen, kun perustaa yrityksen ja yrittää sitten hoitaa kirjanpidon ja laajentaakin yritystään. Tästä syystä meillä on myös työntekijöiden sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä ongelmia erityisesti pk-yrityksissä on työntekijöitä, joilla on korkea suojan taso, esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa, myös Italiassa näin on. Tässä hiljan luin, että yli 60 prosenttia entisistä pk-yritysten työntekijöistä on irtisanottu. Kun puhumme pk-yritysten auttamisesta, niin oikeastaan täytyy muistaa kaksi perusasiaa. Ensinnäkin verotuksen aiheuttama paine. Meillä on politiikkaa, jolla suositaan itsensä työllistämistä. On esimerkiksi verohelpotuksia, jotka auttavat pitkälti suurempia yrityksiä, mutta niillä ei ole myönteisiä vaikutuksia pieniin yrityksiin. Suoret, suuret yritykset voivat esimerkiksi hyötyä niin, että maksavat 10 prosenttiyksikköä pienempää veroa, mutta pienillä harvoin on tällaista mahdollisuutta. Meidän tulisi helpottaa myös pienten yritysten pääsyä näihin etuihin. Si, Phil Benyon. olkaa hyvä. Thanks. Uh, uh firstly... Kiitos Mark Ovenille. Kiitos, että kävitte läpi tämän koalitiohallituksen lainsäädäntötulvan, kun yrittävät parantaa yritysten toimintaympäristöä, mutta myöskin vähentää työllisyyttä, työttömyyttä. Haluaisin, että sanoisitte vähän lisää näistä oppisopimuspaikoista. Tietysti siis Saksan perässä vielä ollaan. Saksasta on opittu, että hyvät oppisopimusjärjestelmät ovat osa järjestelyjä. Tietysti voisitte sanoa myös jotain pitkäaikaistyöttömien kohtelusta ja että miten voidaan saada pitkäaikaisesti ottanut takaisin töihin. Sillä olisi tarjontapuolen etuja työvoiman työllistettävyyteen. Kolmas tekijä, jota haluaisin kommentoida, se on ehkä vähän kiistanalaisempi, koska sillä on sekä negatiivisia että positiivisia näkökohtia. Työmarkkinat UK ovat olleet vähemmän tahmeita palkkojen suhteen. Ja on harmi, että työvoima jossain määrin on kärsinyt tulotasojen osalta viimeisen viiden vuoden aikana. Mutta vasta-argumentti on se, että työllisyyttä kuitenkin on. Ja on myös vasta-argumentti, että yritykset, jotka työllistävät, ovat pitäneet heidät töissä. Ne ovat paremmassa asemassa nyt hyötymään talouden elpymisestä mahdollisesti. Ja jos talous elpyy, niin sitten varmaan palkkatasotkin, tulotasot nousevat ja sitten työntekijät saavat niitä etuja myös. Voisitteko kommentoida tätä? Herra Nemes, miten se nyt lausuttiin? Siis mitä sanotte vuodosta, köyhimmistä maista Euroopassa, köyhistä maista rikkaisiin. Se on pulma koska samoja palkkoja ei voi olla tietysti maissa, joissa on alemmat PKT-luvut. Ihmiset liikkuvat vapaaehtoisesti omasta aloitteestaan. Tunnen monia ihmisiä uk jotka ovat kovin päteviä, on tutkintoja, tekevät pääsevät kuitenkin eteenpäin, vaikka tekevät esimerkiksi hoitosektorilla töitä. Haluan, että Volshinski sanoisi vähän, kertoisi vähän enemmän työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin negatiivisista vaikutuksista joustavuuteen työmarkkinoille. Uh, thank you very much, Madam Chairman, and thank you very much, uh, Minister, and the other speakers. Kiitos. Ministeri. Yksi asia, että me vasemmalla ja oikealla puhumme hyvin ylhäältä alaspäin tuosta ratkaisusta, mitä EU ja jäsenvaltiot voivat tehdä, mutta riittävästi me emme puhu ruohonjuuritason yrityksistä ja työpaikkojen lukemasta. Yrityksen perustaminen ei vaati paljon rahaa. Ministeri antoi esimerkin josta, joka ajattelen erästä naista, joka tulee usein, Medi Shaman, hän käy usein talossa. hän oli aasialainen kotirouva, hän oli kotiväkivallan ohri ja hän aloitti kymmenellä punnalla yrityksen, tekee sen muutaman samansa myynne. Ja nyt, nyt hänellä on yritys, jolla, joka tekee 16 000 samosaa ja badgia päivässä. perässä kaksi kaveria, jotka lainasivat 50 euroa vaatteita varten, ostivat sitten ää, ompelukoneen ja tämän bisneksen siitä. Nämä no, ylhäältä alaspäin ovat ratkaisut hyviä, mutta miten me rohkaisemme toimintaa. Minä kävin Lantoon köyhimmillä alueilla. Siellä on valtavasti yrittäjäisyyttä. Osa on harmaata taloutta ja laitonta toimintaa, mutta tämä yrittäjyyden henki siellä on. Ja meidän täytyy tuo poliitikkona nöyrästi siihen, miten tässä toimii. Meillä on projekti isossa pitäisi tällä hetkellä. KVRA-verkosto mahdollistaa tämän yrit, kehitysmaiden yrittäjien joukkorahoitusta. Mennään vain, esimerkiksi Burundiin lainata parikymmentä tuhatta dollaria. Olen pyrkinyt luomaan samanlaista projektia jossa Britanniassa. Byrokratia on valtavaa. Ihmisen saaminen tähän mukaan. Se, että meillä sertifioitu yhteisön kehittämisrahasto, mikrorahoitusaloite, tarkoituksena on, että kun kuka tahansa voi tietyn screenauksen jälkeen mennä verkolle ja kertaa 10-20 puntaa. Sinne ei paljon rahaa tarvita. Voin puhua tästä EU-tasolla, mutta miten me luomme ruohonjuuriyritykselle oikein ympäristön? Ihmiset, jotka tulevaisuudessa työllistävät. Valiokuntamme on kovasti ponnistelut mikroluottoaloitteen puolesta. Señora presidenta, yo, señor ministro, señores intervinientes, podría estar totalmente de acuerdo con ustedes. Puheenjohtaja, ministeri, panelistit, olen täysin teidän kanssanne samaa mieltä siinä, kun vetoatte sen puolesta, että ei liiallista sääntelyä EU-sta. Me Totta kai tarvitsemme hyödyllistä sääntelyä. Esimerkiksi Walesissa säännöt estivät raskaana olevien naisten työskentelyn kaivoksissa ja tämä oli totta kai hyvä asia. Vaikkapa halutaan ehkäistä se, että ihmiset eivät tipahtele äh, telineiltä ja näin poispäin. Tällainen sääntely on aivan välttämätöntä. me olemme saaneet työturvallisuutta parannetuksi näiden sääntöjen avulla ja tässä olemme kyllä teidän kanssanne samaa mieltä. Mutta me puhumme kuitenkin säällisestä työstä, kunnon työstä. Sitten tästä työaikadirektiivikysymyksestä toteaisin ministerille, että meillähän on sellaisia ongelmia, jotka tarkoittavat sitä, että ihmiset joutuvat tekemään niin pitkää päivää, että eivät pysty huolehtimaan perheestään. Ja toisaalta sitten täytyy olla päivystyksessä kaikkina vuorokauden aikoina. Oikeastaan kyse on jonkinlaisista orjuus, orjasopimuksesta. Ja sitten minulla on itsenäisestä instituutista tilastotietoja, tutkimustietoja. Nämä luvut ovat paljon suurempia kuin viralliset hallituksen tarjoamat tiedot. Kuinka paljon ihmisiä on, jotka käytännössä tekevät orjatyötä, e- eikä yritys ota minkäänlaista vastuuta heidän tila, tilanteestaan. Kriisin alusta lähtien Isossa Britanniassa vuodesta 2008 lähtien työllisyys on kyllä laskenut, palkkataso on laskenut. Onko se aivan ok, että ihmiset vain köyhtyvät köytymistään? ILOn luvut ovat kaksinkertaisia verrattuna teidän tarjoamiinne lukuihin. Eli näitä lukuja ILO ei ole hyväksynyt. Mitä lukuja te tässä siteeraatte? Paljon kiitoksia. Thomas Mann ja sitten esitteli. Ja Kiitos puheenjohtaja. Small first sanotaan, eli PK-yritykset, joita haluamme hoivata – Monet niistä tarvitsevat johdantusta. Ja onhan tässä mm, asioita tapahtunutkin. Monissa maissa meillä on yritysten tukemista, yrityksiä syntyy, mitä mahdollisuuksia siinä on. Voimme rohkaista ihmisiä ennen kaikkea. PK-yrittäjät luovat eniten harjoitteluja, työpaikkoja. Me voimme luoda puitteet sellaiset, että se kannattaa. Olen pystynyt saamaan kokemuksia. Olen pystynyt näkemään, missä tämä yrityksiä on ja yrittäjiä. Ja sitten ne ihmiset, jotka olivat ensin työntekijät yrityksen, sitten perustavat yrityksen itse. Ja sitten haluavat työllistää itse ihmisiä sukupolvien välisestä kuilusta on puhuttu usein, niin haluaisin, että ihmiset, joilla on yrityksissä paljon kokemusta, niin ettei pelkästään puhuta, että on, näillä ihmisillä on mielenkiintoisia kokemuksia, vaan että tästä tulee olennainen osa yrityksiä. Tähän ei voi vaikuttaa suoraan ulkopuolella, mutta voidaan luoda mahdollisuuksia. Me emme halua muutoksia pelkästään tilastoihin, vaan että haluamme sitä, että on investointia laatuun. Me Tässä on tietysti eroja valiokunnassa meidän verillämme. Jos sanotaan, että korkea laatu, joka on olemassa jossakin jäsenvaltiossa, että voidaan luoda hyviä koulutusjärjestelmiä, onko se sitten juuri se suuntautuminen, jota tarvitsemme, vai onko se este? Laadukasta jatkokoulutusta, laadukkaita mahdollisuuksia koulutukseen laadukkaita mahdollisuuksia, jotta saadaan koulutusta, jotta voidaan suuntautua uusille aloille. Täytyy suuntautua laatuun, eikä pelkästään keskittyä siihen, että jotkut lukuarvot pätisivät. Sitten Haluaisin puhua tästä itsenäisestä ammatinharjoittajasta itsensä työ, työllistäjästä. weiterhelfen, die Leute zu entlarven, damit würdige Arbeit wieder entstehen kann. Merci beaucoup. Moi, je voudrais, monsieur Paljon kiitoksia. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Mitä te odotatte tästä komission REFIT-harjoituksesta? Minä näen tässä ison riskin, että tässä puretaan sosiaalilainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä perusteena kilpailukyvyn, yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Minä kuulun niihin, että jotka että hyvin suojellut työntekijät ovat kilpailukykyisiä. Minä palata kilpailukykyä työvoimayksikkökustannuksiin. Olen yllättynyt, kun puhut paljon Iso-Britannian kysymyksestä tilanteesta mainitsematta asia, joka on ollut paljon kertosvälineissä nolla tunti työsopimukset. Ehkä voisitte kertoa vähän lisää siitä. Meillä on valitettavasti vain vartti. Kaikkiin kysymyksiin vastaamiseksi. Varmaan voin luottaa tulkkien ymmärrykseen pari minuuttia, mutta annan teille viisi minuuttia per henkilö, en minuuttia enempää. Teillä on koko joukko kysymyksiä, herra ministeri. Voitte valita ne, joihin sitten loppujen lopuksi vastaatte. Anna uh, kiitoksia. Äh, ihastuttavia puheenvuoroja. Kun puhun kilpailusten painosta kilpailusta EU-jäsenvaltioiden kanssa, puhun myös EU- ja EU-ulkopuolisten maiden kilpailusta. Meillä on globaali kilpailu. Muun maailman kanssa Eurooppa menettää työpaikkoja. Vauraus vähenee vähemmän mahdollisuuksia nuorille joten ei pidä ajatella kilpailla jäsenvaltioiden kanssa. Pitää myös ajatella EUn ulkopuolista maailmaa. Ei pidä ajatella vain Euroopan palinnakienä, se ei heijasta taloudellista todellisuutta. Meillä on haasteita, herra Castro viittasi työturvallisuuteen. Konservatiiviset hallitukset ottivat 1800-luvulla työturvallisuuslainsäädännön ja me olimme työturvallisuusuudistuksen johdossa, mutta huonot lait voivat olla este. Me kaikki haluamme nuoret työhön, että he kokevat työelämää. Meillä oli yli 80 sivua nuorten ihmisen säätelliseksi. Ja tämä esti yrityksiä palkkaamasta nuoria. Nyt olemme rajoittaneet tämän viiteen sivuun. Olemme, meillä on ollenkaan vähentäneet nuorten ihmisten suojelua, vaan tehneet asiat selkeämmäksi. Voimme edetä voimme säilyttää työntekijöiden suojelun ja vähentää byrokratiaa. Pelbanian puhui rahoituksesta. Me äh, rahoitamme työharjoittelua. Kun minä kasvoin, työharjoittelija oli hiiliteollisuudessa, telakoilla ja terästeollisuudessa ja tällä hetkellä äh, äh, sektorissa hoito, media, hallinta, on tärkeää investoida nuoriin, parantaa heidän työttömyyttä. And actually improves of their businesses. Ja tämä auttaa yrityksiä kilpailemaan globaalisti. Joten koulutuksen täytyy jatkua. Pitkän aikavälin, pitkän ajan, pitkäaikaistyöttömyys on iso haaste. Isossa Britannissa ja Espanjassa on samanlainen tilanne. Nyt me palkitsemme sitä, että ihmiset työpaikkoja – ää, kannustamme tämä ketjun katkaisemista. Ihmiset saavat palkkaa, jos ovat pitempään töissä työttömyyden jälkeen. Ja tämä valheellinen itsensä työllistäminen. Täytyy vähän miettiä, mikä tässä vedossa heijasteleeko tämä työmarkkinoiden säätelyä. Puhuin italialaiselle ministerille näistä haasteista – joka liittyy Italian työlainsäädännön jäykkyyksistä, joka pakottaa sitten jäykkyydessään ihmisiä osa-aikaisen työpaikkaan pysyviä työpaikkaan lisäksi, joten täytyy miettiä, mikä aiheuttaa tätä. Te erityisesti halusitte puhua näistä nollatuntisopimuksista. Palaisin siihen, mitä sanoin. Teollisuuden kasvu viime vuonna Isossa Britanniassa tulee täysaikaisista pysytä paikoista ILOn määritelmiin. Jos olet täyspäiväisesti työaikainen, niin olet sellainen tilastoissa. Joten Iso-Britannian työpaikan paik- työllisyyden kasvu on pitkäaikaisten pysyvien työpaikkojen kasvuja, ja se on kääntänyt tämän laamaan vaikutuksen toisinpäin. Jollakin yrityksille nollatuntisopimukset tarjoavat jostain, jotkut työntekijät haluavat vaihdella työtunteja ottamaan huomioon terveyden tai perhe-elämä. Iso-Britanniassa kasvu on tullut pysyvästä työpaikasta tämä nollatunti kampanja vie ihmisten luottamusta Iso-Britannian talouden elpymiseen. On olemassa argumentti, jos yritys pyrkii kasvamaan. Ja mä kykenee taas po- päivästä pohjalta ottamaan ihmisiä töihin, vaan osa-aikansa niin pitäisi olla hyvä vaihtoehto. Part-time employment can play in getting more people into the workforce and helping building uh, the, the recovery. Näin me toimme elpymistä. E-, e-, isän britannian palkat ovat laahanneet, mutta ajatellaan, mitä edellisessä lomassa tapahtui. Ne ovat mukavia niille, jotka olivat töissä. 10, 12, 13, 14 prosenttia palkat nousevat. Ne, jotka ovat työttömiä, olivat työttömyystyöllä. Ja nyt ihmiset ovat päättäneet näissä lamassa, että vetää vähemmän palkkaa ja ovat töissä. Sen sijaan, että he melkein lapsensa ja lasten lapsensa työttöminen. Joten tässä on tällainen trade-off. Mutta meidän täytyy pitää huolta sitä, että meillä on kilpailukykyiset työmarkkinat investoimme ihmisiin, me tarvitsemme hyvinvointiuudistukset, ihmiset ryhtyvät töihin. Jos meillä on kilpailukykyinen eurooppalainen talous, me näemme, että ihmiset ovat töissä. Ja elinolot kohnevat. Muussa tapauksessa työttömyys lisääntyy ja ihmisten elintaso laskee. Herra ministeri, kiitän Thomas Mansnit, Mannia annan hänelle puheenjohtajuuden ja sitten annan Nimitsille puheenvuoron ja pyydän anteeksi, että voi hänen aikana olla täällä. Kiitos. Valitettavasti meillä ei ole riittävästi aikaa vastata kaikkiin mielenkiintoisiin kommentteihin. Ensin kuitenkin sääntelystä. Meidän on nähtävä tämä asia laajemmassa yhteydessään, kun korostamme innovatiivisuuteen ja kilpailukykyyn liittyviä ongelmia, niin usein näitä aloja säännellään ja työntekijöiden suoja on korkeammalla tasolla ja näillä aloilla sitten syntyisi enemmän innovaatioita. Kun katsomme näitä maita, niin, niin nämä ovat nimenomaan Pohjoismaat ja, ja Saksa, jotka ovat tässä tilanteessa. Siellä standardit ovat korkealla tasolla. Nämä seikat on otettava huomioon jos me haluamme saada kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka innovoivat. Usein nämä säännöt mahdollistavat sen, että yritykset voivat äh, innovoida ja tehdä tutkimusta, ja tämä ei kuitenkaan vaikuta äh, liiaksi niiden kilpailukykyyn ja investointeihin. Toiset jäsenvaltiot ovat taas liittyneet unioniin myöhemmässä vaiheessa ja Usein nämä maat ovat keskittyneet pelkästään hintakilpailuun ja tästä ne ovat joutuneet sitten myöhemmin kärsimään. No mikä on sitten valittava strategia pitkällä aikavälillä? Investoinnit ihmisiin, tutkimukseen ja innovointiin. Tähänkin tarvitaan varoja. Tätä pitäisi katsoa tarkemmin. Sitten ei voida unohtaa myöskään teollisuuspolitiikkaa. Me tarvitsemme aktiivisempaa lähestymistapaa tällä alalla. Tämä voisi olla yksi valittavista teistä. Toivon, että tällaista keskustelua voitaisiin ainakin aloitella työnantajien kanssa. Emme voi ainoastaan katsoa sisämarkkinasääntöjä, niitä on sovellettu ja täytäntöönpanto myös rahoitusmarkkina-alalla. Joillakin aloilla taas on suosittu yhteistyötä ja on päästy menestykseen. On päästy esimerkiksi arbussin osalta menestykseen. Miksei tätä menetelmää voitaisi käyttää laajemminkin? Toki se vaatii poliittista integraatiota entistä enemmän, ainakin tietyillä aloilla. Ja tiettyjä olosuhteita esimerkiksi energiakysymyksissä päästään myös tuottavuuden kasvuun. ja kustannuks, kustannusten pienentymisen esimerkiksi energiahankintojen alalla. Ja toiseksi, millä tavalla tämä kilpailu sitten kehittyy, kun ajattelemme koko maailmaa? Kriisi ja taloushallinto on johtanut siihen, että jäsenvaltiot kilpailevat keskenään. Ja tässä, tässä nimenomaan hin, kilpailu toteutuu palkkojen kustannuksella. Palkkoja on laskettu. Joskus tämä on tehty myös sillä kustannuksella, että pitäisi tervehdyttää julkista rahoitusta, jota kuitenkin vaaditaan EU-ssa budjettisopimuksen perusteella. Nyt sitten Espanjan ja muiden maiden jälkeen Ranska on tulilinjalla ja, ja Saksa jälleen kerran tässä on vallankahvassa ja tämä on äärimmäisen huolestuttavaa. Jos katsomme seuraamuksia, niin tämä on vielä huolestuttavampaa. Toisin kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa, me menetämme työpaikkoja, menetämme tuloja. Puhun tässä nimenomaan työntekijöistä, jotka joutuvat tällaisen tilanteeseen. Luottamus työntekijöiden keskuudessa asettuu kyseenalaiseksi. Ei ole tuotu esille riittävän vahvasti vastustusta tälle eurooppalaiselle hankkeelle tästä näkökulmasta. Minulla on kokemuksia Puolasta hankkeesta, jota on kommunistijärjestö saakka nostettu esille ihmeratkaisuna, joka tuo onnea kaikille, mutta tämä hanke kuitenkin hylättiin. Jos kilpailu järjestettäisiin Euroopan unionin tasolla niin, että suosittaisiin työllisyyttä ja poistettaisiin työllisyyden mm, prekariutta. Täytyy varoa, että tässä ei jouduta selkäseinää vasten. Ja sitten Jaslo Vieskan kommentit siitä, että kun seuraamme tilannetta, totta kai yritämme seurata tilannetta, analysoimme työmarkkinoita. Tämä on yksi elementti ponnisteluissamme, mutta joskus jäsenvaltiotasolla äh, tilanne ei kehity tähän suuntaan. On pyritty esimerkiksi Puolassa toimimaan samalla tavalla työnantajien kanssa, mutta ei tämä ole johtanut tulokseen. Eli katsotaan, mihin sitten tämä työ johtaa. Nyt sitten Voloshinski viimeisenä. Neljä minuuttia olisikin vai ei edes viittä? Kiitos kovasti. moins de temps. Kun minä olen viimeinen, vähemmän aikaa. Jevska, vous avez de parlé justement du monitoring, notamment de la création. Puhun yritysten, nuorten yritysten perustamisen seurannasta. Tämän Small Business Actin sit tavoitteita tällaista työtä pitää tehdä – Täytyy toimia nopeasti, helposti luoda yrityksiä. Iso-Britannia on yksi malleista. Seurantaa myöskin henkilöstöresursseihin investoinnista. Kysymys ei ole ainoastaan alkuinvestoista, vaan jatkuvasta koulutuksesta. Se on yksi päähuolista. C'est impossible pour nous, au niveau européen, de le faire directement. Nous... Mutta tätä ei pidä tapahtua, vaan Euroopan tasolla myös me luotamme myös jäsenimme yrityksille. Yritykset pyrkivät saamaan tuottoinvestoinnille. Tämä on tärkeä kysymys. Sitten työntekijöiden lähettäminen artikla 12. Ehdotan teille tapaamisen selitä yksityiskohtaisemmin, miten kysymys yhteisestä solidaarista vastuusta tulee aidosti aiheuttamaan ongelmia pk-yrityksille, jotka käyttävät alihankkia yrityksiä. Ja, ja tässä on julkinen sektori ja valvonta. Eh, niiden tehtävät eivät ole pk-yritysten tehtäviä. Ja sitten valhe, vale yksityisyrittäjät. Herra Prieto, tämä on aito kysymys, mutta sitä täytyy erityisesti käsittää kansallisella kysymyksellä. Eikä pyydä vauvaa pesuveden myötä heitä pois. Me tarvitsemme yrityksiä. Ja äh, virhe, vale yksityisyrittäjä kysymys on aika monimutkainen, sitä pitää käsitellä kansallisella tasolla. Ja sitten herra mä puhuin tästä pimeästä työnteosta. Me kannatamme taistelua sitä vastaan. Meillä on kuuleminen EKOS, EU-ssa e työmarkkinaosapuolten kanssa. Me haluamme eurooppalaista formia. Tämä on vilpillisen kilpailun piirre pk-yritykselle. Ja lopuksi ja sitten kohtuullinen työ. Työsuojeluhersakan Fosmata vastaan kuitenkin me ollaan täysin sanaa äh, suojelun suhteen, mutta esimerkiksi Rova Beresille sitä RIFIT-harjoituksesta. Me haluamme uudelleen arvioida, miten EU-lainsäädäntö on suhteeton pk-yrityksille – suhteessa isompiin. Me emme halua säätelyn porkamista, me haluamme säätelyä, joka on paremmin sopeutunut todell- pk todellisuuteen ja suhteellisempaa. Herzlichen Dank auch für die Schnelligkeit, aber Sie kennen... Kiitos myös tästä nopeudesta, mutta ihan järjestelmä parlamentissa, se ei ole helppoa. Ja viimeinen sana, Rova McIntyre esittelijä, kaksi minuuttia. Pyytäisin, ei enempää. Thank you very much. Well, really, I want... Kiitos samoin. Kiittää kaikkia kolme panelistia, että tulitte tänne tänään kerrottu meille kokemuksesta Mark Hoban erityisesti, kun hallituksen ministeri ei kovin usein ole halukas tulemaan puhumaan valiokunnalle, joten olen kovin kiitollinen. Olen myös kovin kiitollinen kollegoille, jotka ottivat esille monia mielenkiintoisia asioita ja pitivät puheenvuoroa. Sitten erityishuomiot mietinnön laatimisesta. Esille tullut asia on se, että vähennetään sääntelyä ja myös työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntö. Siinä tärkeä asia on se, että sääntelyä vähennetään ilman, että millään tavalla vähennetään suojelun tasoa työntekijöillä. Ja tästä varmaan päästään sopuun ryhmien kesken. Mielestäni on hienoa, että yksi asia, joka voidaan tehdä EU-tasolla, on jakaa parhaita käytäntöjä. Ja hyviä esimerkkejä on kuultu tänään. Kovin mielenkiintoilla kuuntelin Joralevskan selvitykset siitä, miten yrityksen perustamisessa on niin paljon proseduureja, kestää monia päiviä ja 32 päivää jopa. Ja se, että miten täytyy rohkaista yrittäjyyteen, ihan koulusta lähtien. Ja lopuksi kertoisin teille, että niin Wolverhamptonista avasi toimiston täällä Brysselissä tällä viikolla. He kutsuvat itseään mahdollisuuksien yliopistoksi. 75 prosenttia sisään tulevista opiskelijoista ovat niin sanotun mustan maan alueelta. Ja 90 prosenttia tutkinnon suorittaneista saa työtä. No nyt sitten tämä yhteys eh, koulutuksen ja tai koulutusjärjestelmän yrityksen välillä on tärkeä. Ja nyt on varmaan suuri tehtävä tässä saada kaikki 6000 merkkiin omalla mietintöön. Kiitos myös näistä hyvistä esimerkkeistä. Kiitoksia panelisteille lyhyistä, mutta intensiivistä puheesta. Kollegoille kiitos salissa tietysti tulkeille. Kiitos, että saatiin vähän lisäaikaa. Kello kolme jatketaan. Hyvää jatkoa.